Dear colleagues. Hyvät kollegat, haluaisin aloitella kokousta ja ensinnäkin tervetuloa kansallisten parlamenttien kollegat. Hauska, että olette täällä jälleen. Yhtä lailla tervetuloa erityis, että vieraanamme. Meillä on pari lähettelästäkin täällä. Liettua lopettelevana puheenjohtajavaltiona herra Raimundas Karoblis, mutta tuleva puheenjohtajavaltiokin on täällä edustaja Theodoros Sotiropoulos. Lisäksi komission jäsen Johannes Hahn on paikalla. Tiedät, että hän edustaa aluepolitiikkaa. Toivottaisin todellakin tervetulleeksi, varsinkin ne, jotka ovat ensi kertaa täällä. Tämähän on jo viides kerta, kun me tapaamme aluekehitysvaliokunnan ja teidän kansanne, jotka edustatte kansallisia parlamentteja. Hauskaa nähdä myös Teidät, jotka eivät ole ihan ensi kertaa täällä, tervetuloa, jotka olette tulleet tänne. Ensi kertaa ehkä muistatte myös, että Euroopan parlamentti ja te kansalliset parlamentit kumppaneinamme olemme olleet jo jonkin aikaa mukana etsimässä parhaita keinoja taata laajempi demokratia legitimiteetti päätöksentekoprosessissamme. Vuotuiset tapaamisemme ovat olleet osa tätä työtä. Varsinkin Lissabonin hyväksymisen jälkeen me parlamentteina olemme saaneet myös lisää toimivaltaa. Tällä kertaa tarkastelemme nyt yhdessä täytäntöönpanoon liittyviä haasteita kohesiopolitiikassa 2014-2020. Meille haasteet merkitsevät sekä mahdollisuuksia käyttää varoja, mutta meillä on varmasti myös ongelmia edessä. Meidän täytyy parlamentaarikkoina miettiä omia vastuitamme, katsoa mitä me voimme tehdä Euroopan ja kansallisena parlamenttina sen takaamiseksi, että Euroopan kohesiopolitiikka 2014-2020 tuo tuloksia odotustamme mukaisesti. Viime viikolla Strasbourgin täysistunnossa me saatoimme päätökseen äänestyksen myötä Euroopan parlamentissa yhteisen työmme komission kanssa. Sehän teki ehdotuksen uusiksi sääntelypuitteiksi kohesiopolitiikkaa varten 2014-2022 lainsäätäjien kanssa Euroopan neuvosto, jäsenvaltiot siis neuvoston muodosti Euroopan parlamentti. Ensi kertaa Euroopan parlamentti on myös täysivaltainen lainsäätäjä tässäkin politiikassa. Neuvottelut veivät yli vuoden ja nyt täytyy vielä hyväksyä delegoidut ja täytäntöpanosäädökset, siis johdettu lainsäädäntö, siinä tarvitaan kaikkia kolme toimielintää. Toimielinten välisen työn tulos on nyt mielestäni ihan hyvä kehys kohesiopolitiikalle, jotta voimme vastata tuleviin haasteisiin. Tärkein haasteista on, tiedämme sen, olipa maamme mikä tahansa, kasvu. Sitä tarvitaan kautta Euroopan ei mitä tahansa kasvua, vaan tietoon, innovointiin, voimavarojen hiukkasen käyttöön, kilpailukykyyn, työpaikkoihin perustuvaa kasvua, joka tarjoaa laadukasta elämää meille ja tuleville sukupolville. Me tarvitsemme nyt uutta sijoitusta, sijoituspolitiikkaa myös välillisesti ja suoraan tarjoamalla yksityistäkin pääomaa. Kaikki tämä on kyllä tuloillaan, mutta tässä täytyy jatkaa vielä valmisteluita ja kiireellisesti. Uuden kohesiopolitiikan tavoitteena on nimenomaan investointi, jotta voidaan viedä Eurooppaa eteenpäin, vaikka tie on aika kuoppainen, ajatellen 2020 tavoitteista. Ja täytyy miettiä, miten käyttövoimavaroja myös taloudellisessa, sosiaalisessa ja alueellisessa kohesiossa investoiden Euroopan 2020 tavoitteisiin. Ja nimenomaan kun ajatellaan kilpailupaineita muualta maailmalta ja se, että toivottavasti myös elämä on kriisin jälkeen Euroopassa. Tavoitteet täytyy myös muuttaa todellisiksi hankkeiksi huomioiden alueelliset erityispiirteet maaseudulla ja kaupungeissa ja luoda yhteistyötä alueellisesti luoden lisäarvoa. Tämän pitkän neuvotteluprosessin jälkeen neuvoston kanssa Euroopan parlamentti on sitoutunut asettamaan kohesiopolitiikan myös tärkeälle sijalle kumppanuuden näkökulmasta. Olemme tehneet yhteistyötä, jotta voidaan saada aikaan oikeusvarmuutta, huomioiden kaikki tekijät politiikassa ja näin voidaan välttää eroavaisuudet myös uusien sääntöjen tulkinnassa komission laki, lainsäätäjien alueiden maiden välillä tai ajatellen hyödynsaajia tai tilintarkastajia. Me olemme tehneet kaikkemme, jotta voidaan ennakkoehtoja rationalisoida ja vastata kaikki vaatimuksiaan. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni myös vedota teidän sitoumukseenne, että jos ajatellaan ennakkoehtoja ja edellytyksiä, niin kaikki tämä riippuu myös teidän toimistanne kansallisissa parlamenteissa. Te puututte siihen myös mitä pikimmiten, että voidaan saada paikallisia alueellisia investointeja mahdollisimman nopeasti johtuen siitä, että kansallistasolla hidastellaan. Ennakkoehdot ovat mahdollisuus myös yksilöidä, ei pelkästään valvontaa tai ajatellen varojen jakamisen keskeyttämistä, vaan että komissio ja jäsenvaltiot voivat yhdessä myös miettiä, mitä esteitä täytäntöpanossa on mitä edellisiä tarvitaan, että voidaan lisätä kohesiota ja investointia. Eli me pyydämme teitä auttamaan kotopuolessa sitä, että ennakkoehdot eivät pelkästään käy hyödynsaajia vastaan, vaan auttaa heitä. Kohesiopolitiikan lisäykset liittyvät myös Euroopan taloushallintoprosessiin, varsinkin talouden ohjausjaksoon ja maakohtaisiin suosituksiin. Kansalliset parlamentit ovat mukana myös tässä prosessissa. Jälleen kerran vetoan teihin, että luokaa yhteyksiä kollegoihinne eri valiokunnissa, jotka ovat mukana ohjausjaksossa. Maakohtaiset suositukset, joita joudutaan täytäntöönpanemaan, usein edellyttävät myös julkisia investointeja, mitä myös rakenneinvestointirahastoista saadaan. Tällä on vaikutuksensa myös operatiivisiin ohjelmiin. Tämä yhteys on myös mukana yhteisasetuksessa, ikään kuin sateenvarjosäädöksessä. Se vahvistaa myös sen, mikä keskeinen rooli konsopolitiikalla on investointipolitiikassamme. Tämä iltapäivän kokous on jaettu kahteen osioon. Kussakin osiossa meillä on alustajia, jotka alustavat siis keskustelua sen jälkeen käydään keskustelua. Kuullaan sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamenttien jäseniä. Toivottavasti me voimme selvitä tästä 50 minuutissa kummassakin osiossa. Keskustelu on jäsennelty perinteiseen tapaan pari puhuja kansallista parlamenteista ja yksi Euroopan parlamentista. Jotkut ovat jo toimittaneet meille puheenvuoropyyntönne jotka eivät vielä ole sitä tehneet, ehkäpä, koska vahtimestari toimittavat kyllä tänne pyyntönne. Eiköhän se ole siinä, ajatellen keskustelujen järjestelyä. Ja nyt ensimmäiseen osioon. Siinä kuulemme ensinnäkin lähettiläs Raimundas Karoblisia, joka edustaa puheenjohtajavaltio Liettuota. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen erittäin tyytyväinen, että sain osallistua tähän keskusteluun tänään ja haluaisin pahoitella myöskin sitä, että minun täytyy poistua melkein heti tämän alustukseni jälkeen. Totta kai meidän täytyy toimia puheenjohtajana Koreperin tapaamisessa, aivan tavanomaisessa kokouksessa, ei näistä asioista siellä puhuta, mutta näin on. Ja haluan nyt kiittää vielä kutsusta tänne. Kohesi, kohesiopolitiikka on Euroopan unionin kasvu- ja työpaikka-agendan keskiössä, ja se on kaikkein tärkein voimavara, kun pyritään keskittymään talous- ja rahakriisi kysymyksiin. On ollut tärkeää, että Euroopan parlamentti hyväksyi poliittisen sopimuksen, joka, josta puhuttiin trilogiassa kohesiopolitiikasta. Tämä tarkoittaa sitä, että uudet asetukset astuvat voimaan tämän vuoden loppuun mennessä. Se, että neuvottelut saatiin ajoissa päätökseen, oli yksi tärkeimmistä tavoitteista neuvoston puheenjohtajalle Tietysti nämä, tämä lopputulos ei olisi ollut mahdollinen, ellei elevät yhteislainsäätäjät olisi olleet niin joustavia. Ja haluaisin tässä myöskin tunnustaa Euroopan parlamentin ponnistelut ja työn ja varsinkin regivaliokunnan työn ja, ja myöskin esittelijöiden tekemän työn, jotka pyrkivät löytämään kompromissin. Haluaisin aivan erityisesti kiittää rouva puheenjohtaja Danuta Hybneriä rakentavasta lähestymistavasta, kun kaantamme näyttivät hy- olevan hyvin kaukana toisistaan. Ja haluan kiittää myöskin näitä pääneuvottelijoita, esittelijöitä, fanisteroja ja Olbrichtia. Kiitoksia oikein paljon ja kiitokset myöskin komission jäsen Haanille ja tiimillenne koska saamme oikein hyvät tulokset kaikista kolmesta toimilmasta. Tänään kun puhumme nykyaikaistetusta kohesiopolitiikasta, niin haluaisin keskittyä muutamaan uuteen elementtiin ja yhteisen strategisen kehykseen ja toimintakehykseen tärkeimmät asiat, jotka liittyvät kohesiopolitiikan uudistamiseen uudella ohjelmakaudella, on se, että se on linkittyy selkeästi EUn strategiaan älykkää, älykästä kestävää kasvua ajatellen. Tämän äh, temaattisen keskittymismekanismin kautta jäsenvaltiot voivat keskittää tukensa sellaisiin toimiin, jotka tuovat eniten lisäarvoa äh, ajatellen Eurooppa 2020 strategiaa, kuten tutkimus ja innovointi, PK-yritysten rahoittaminen, energiatehokkuus, työllisyys ja sosiaalinen mukaanotto, sektorinen ja alueellinen eh, täytäntöönpano, eh, se on tarkoitus saada aikaiseksi yhteisen eh, strategiapuitteiston kautta. Ja Euroopan Äh, rakennerahastojen kautta tämä hoidetaan ja tätä täydennetään muillakin politikoilla ja rahoitusvälineillä. Tämä tarkoittaa sitä, että investointeja näistä rahastoista ei voida erottaa kansallisista uudistusohjelmista. Ja esimerkiksi COSME, Horizon 2020, TNT, Life, Erasmus, Tämä koskettaa näitä ja muita. Kumppanuussopimukset takavat parempaa yhteistyötä ja koordinointia kaikkien politiikan osa-alojen kohdalla ja, ja myöskin eri hallinnon tasoilla. Eri EU-rahastojen parempi hallinnointi tarjoaa parempia mahdollisuuksia ja yksinkertaisempaa edunsaajien saantia EUn budjettia ei käytetä tässä tehottomasti. Yhteislainsäätäjät sopivat, että kehys saadaan aikaiseksi jokaista ohjelmaa varten, jotta voidaan monitoroida näitä toimia ja tavoitteita. Jäsenvaltioiden täytyy asettaa kunnianhimoisia tavoitteita. Näiden täytäntöönpano liittyy ohjelmakauden loppuun. Mielestäni sääntely, kehys perustuu tasapainoisen lähestymistavalle. Siihen liittyy eri tapoja, joilla pyritään paremmin investointeja kohdentamaan. Ja myöskin tähän liittyy ennakkoedellytyksiä, joita käytetään ennen kuin varoja käytetään. Ja lisäksi tässä ehdotetaan välineitä, joilla rohkaistaan rohkaistan sellaisia aloita, jotka käyttävät varoja tehottomasti. Mielestäni me voimme olla ylpeitä toimiemme lopputuloksesta. Tuleva kohesiopolitiikka keskittyy investointeihin, kasvuun ja työpaikkojen luomiseen, niin kuin Eurooppa 2020-strategiassa on todettu. Niin, ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että uskon todella että neuvottelutiimi, ja kun ajatellaan tätä lopputulosta, niin todellakin avain väline, tämä on avainväline, kun ajatellaan kasvua ja työpaikkojen luomista, ja näin tämä myöskin kansallisella, kansallisten kokemusten kautta haluaisin tässä onnitella Liettuan parlamentin jäseniä, semmoisia ja muita heidän mukana olonsa osoitti sen, että tämä on myöskin Liettualle tärkeä asia ja meille on selvää, kun ajatellaan 2010-2011, siis en tiedä lukuja, mutta tässä maa, maassa käytettiin rahaston varoja kaikkein eniten tuolla kaudella 2009 ja, ja 2010 kriisin jälkeen vienti on kasvanut Ja nyt kun ajatellaan sisäistä, maan sisäistä kulutusta, se on kasvanut, niin kohesiorahasto on todellakin vaikuttanut kaikkein eniten tähän kehitykseen. Ja nyt, nyt kun varoja käytetään meillä kaikkein eniten, niin kyllä me voimme niitä käyttää ja mielestä, mielestäni käytämme niitä melko tehokkaasti kaikkien jäsenvaltioiden tulisi tehdä näin ja totta kai alueiden täytyy mahdollisesti tehdä enemmän, jotta ne voivat kasvattaa tehokkuutta, jotta saadaan eniten lisää arvoa, kasvun ja työpaikkojen osalta ja voidaan ratkaista nämä sosiaalisten eroavaisuuksien ongelmat. Ja nyt keskustelun jälkeen näemme, miten merkittävä kohesiopolitiikan rooli on, kun kyse on monista haasteista, joita meillä on edessämme. Ja varsinkin kun ajatellaan talous- ja rahoituskriisin esittämiä haasteita, kiitoksia. Ja kiitoksia tästä diilistä, jonka saimme aikaiseksi. Ja myöskin kiitos äänestystuloksesta parlamentissa kaksi viikkoa sitten. Kiitos lähettilä sitten lähettiläs Sotiropoulos, puheenjohtajavaltio Kreikan puolesta, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, uh Madam. Kiitos puheenjohtaja mahdollisuudesta olla seurassanne tänään iltapäivällä. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi kansallisten valmentien edustajat. Tämä osoittaa, miten hyvin yhteistoiminta toimii Euroopan parlamentin kansallisten parlamenttien kesken. Toteaisin, että olen ilahtunut siitä, että komission jäsen Haan on täällä myös läsnä. Hän on ollut ratkaisevassa asemassa edistämässä kohesiopolitiikkaa 28 jäsenvaltion alueella. Rouva puheenjohtaja, jos sopii, jatkan kreikaksi. On Tämä kaikki on erittäin myönteistä, kun ajatellaan, että nyt Kreikka saa jatkaa puheenjohtajavaltiona juuri vähän sen jälkeen, kun on hyväksytty paketti 2014-2020. Me olemme saattaneet päätökseen myös äänestysmenettelyn näin tärkeän asetuksen kohdalla, kun ajatellaan nimenomaan rakennerahastoja, ja investointivälineitä. Tämä kaikki sopii uusiin puitteisiimme. Se on auttanut meitä konkretisoimaan myös tätä mahdollisimman pitkälle, niin että voidaan vähentää työttömyyttä, miettiä maahanmuuttoa, lisätä liikkuvuutta, hoitaa meripolitiikkaa. Tässä on puheenjohtajavaltio Kreikan tavoitteita. Näinkin voimme tukea uuden ohjelmatykauden politiikkaa. En pelkästään nyt mainitse näitä tavoitteita, vaan haluaisin myös palauttaa mieliimme nämä hyvin vaikeat neuvottelut uusista puitteista ensi kertaa, muuten Lissabonin hyväksymisen jälkeen. Neuvotteluissa komission, Euroopan parlamentin roolit olivat äärimmäisen tärkeitä kohesiopolitiikassa. Rekivaliokunta ja sen eri esittelijät, puheenjohtajakin, kuten kaikki jäsenet, ovat tehneet työtä rakentavassa hengessä ja täydentäneet komission ehdotusta, täyttäneet mahdolliset aukot, oikaisut joitakin seikkoja, jotta voidaan paremmin huomioida jäsenvaltioiden eri tilanteet. Kuitenkin pitää mielessä Eurooppa 2020 tavoitteet. Näin komission työtä voidaan tehokkaalla tavalla ruveta täytäntöönpanemaan. panemaan. Vielä meidän täytyy äänestää joistakin säädöksistä, mutta unioni pystyy jo nyt siirtymään seuraavaan ohjelmointikauteen. Me voimme ruveta toteuttamaan 2014-2020 ohjelmia. Me tiedämme kaikki, että Euroopan unionin talousarvio, ajatellen BKTL kokonaisuudessaan on noin yhden prosentin verran maksusitoumuksista ja noin 0,80 prosenttia maksumäärärahoissaan. Eli Euroopan unioni pystyy nyt keskittymään tiettyihin aloihin, tiettyihin politiikkoihin miettimällä nimenomaan tätä tulevaisuuden näkökulmasta. Tietenkin summia voitaisiin vielä nostaakin sen myötä, kun edetään ohjelmissa. Kun ajatellaan, että elämme nyt kriisissä, niin uusien rahoituskehysten politiikka auttaa meitä kuitenkin vielä kohentamaan tilannetta työllisyydessä, luomaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Euroopan unionin talousarvio on sitäkin tärkeämpää, että kriisi pakottaa jäsenvaltiot puolestaan toteuttamaan yhä tiukempaa politiikkaa rouva puheenjohtaja, tämä pitää paikkansa, että Euroopan unionin politiikkaa, varsinkin teidän edustaman politiikkaa, on erittäin tärkeää kehityksen kannalta. Jos ajatellaan näitä uusia rakennerahastoja ja tämä uusi nimikin, Euroopan, Euroopan sijoitus- ja rakenne- ja sijoitusrahastot auttavat myös sijoittamaan tuloksellisesti. Muistan, että varmasti, että minun maani esimerkiksi on esimerkki siitä, että kohesiopolitiikka sinällään on ollut tärkeä investointiväline. Sen auttaa, kautta on pystytty myös houkuttelemaan yksityisiä investointeja. Meidän täytyy myös muistaa, että nyt tässä on rakennerahasto keskitetty temaattisesti, minkä ansiosta me saamme aikaan kriittistä massaa. Se on välttämätöntä, jos tuloksia halutaan. Siksi näissä oloissa me haluamme luoda mahdollisimman suotuisan ympäristön ennakkoehdoin muun muassa. Meillä on selkeät tavoitteet määritelty. Ne vastaavat nimenomaan asetuksen määrittelemiä tarpeita. Ja näin kun me keskitämme määrärahoja, ehkä saamme myös myönteisiä tuloksia aikaan. Me olemme valinneet nämä tavoitteet vuoropuhelun pohjalta. Tarkoituksena on aina saada mitattavia konkreettisia tuloksia. Omalta osalta me teemme kyllä kaikkemme, jotta voisimme olla myös vaatimusten ja odotusten tasolla – me haluamme ottaa mukaan mahdollisimman paljon maita ohjelmaan. Kohesiossa pyrimme myös toteuttamaan kaiken sen, jota tarvitaan, kun vielä joudumme hyväksymään johdettua lainsäädäntöä, täytäntöpanosäädöksiä esimerkiksi. Kaikki tämä tietenkin Tänään yhdessä parlamentin ja komission kanssa. Puheenjohtajavaltio Kreikka toivoo, että neuvostoparlamentissa voidaan myös solidarisuusrahasto hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Me olemme totta kai kiinteässä yhteydessä parlamenttiin, komission ja muihin elimiin ja toimielimiin EU-ssa. Aivan lopuksi, puheenjohtaja, haluaisin vielä lyhyesti palata tiettyihin äh, tapahtumiin meidän kaudellamme. Ne saattavat kiinnostaa teidänkin valiokuntaanne. Meillä on huippukokous tulossa, mutta meillä on huhtikuun lopulla myös Atenassa kokous, lisäksi myös huippukokous, joka liittyy Adrian ja Joonian meren pitkän aikavälin strategian toteuttamisen. Sekin on Ateenassa yhdessä komission kanssa 7. ja 8. helmikuuta. Olemme miettineet järjestämämme muitakin konferensseja ja huippukokouksia. Esimerkiksi voidaan Ateenassa järjestää arviointityöryhmän tapaaminen. Vielä haluaisin kiittää teitä tästä minulle annetusta tilaisuudesta puhua täällä näin arvovaltaisessa yhteydessä. Toivottavasti tuleva vuosi osoittautuu tärkeäksi Euroopan unionissa, ovathan meillä vaalitkin tulossa. Toivon, että monet kansalaiset myös sitten vaivautuvat uurnille. Saamme näin vahvemman Euroopan, lisää työpaikkoja, demokraattisia arvoja vahvistaen. Thank you very much, eh, ambassador. Kiitoksia kovasti lähettilälle. Pitämättä puhetta komission jäsen Johannes Haan, olkaa hyvä. Danke, Danute. Eh, Kiitos Danutan. Hyvät naiset ja herrat, minäkin toivotan kaikki puolestani tervetulleeksi. On hienoa, että kansallisten parlamentin edustajat tulevat näihin tilaisuuksiin. Minä olen katsonut näitä kansallisten parlamenttien lausuntoja lainsäädäntöaloitteisiin – vuodesta 2007 noiden lausuntojen määrä on noussut 168-663 vuonna 2011. Tämä on hienoa. Joskus kritisoidaan sitä, että asiat ottavat aikansa, mutta on hienoa, että niin monet voivat kuitenkin osallistua tähän prosessiin. Demokratia vie joskus aikaa. Se kuitenkin antaa mahdollisuuden kaikkien osallistumiselle. Meidän pitää hyödyntää tätä mahdollisuutta ja kiitän kaikkia yhteistyöstä. Todellakin viime viikolla kahden vuoden neuvotteluiden jälkeen Danuta Hybrerin esittelijöiden ja eri puheenjohtajakausien, viiden puheenjohtajakauden itse asiassa ansiosta saimme tuloksen aikaiseksi. Haluaisin kiittää siitä, kun on kyse siitä, miten tulevaisuudessa 325 miljardia euroa varoja käytetään, niin silloin pitää kyllä ottaa, käy, ottaa aikaa asiasta neuvottelemiseen. Ja me olemme pystyneet toteuttamaan uudistuksen, joka on laajuudessaan varmastikin suurin sitten aluepolitiikan käyttöönoton 60-luvulla. Meidän piti reagoida tiettyihin kehityskulkuihin. Onneksi onnistuimme tässä tehtävässä jo tällä vaalikaudella. Rova professori Hübner jo on nyt aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja, mutta hän oli sitä ennen minun edeltäjäni komission jäsenenä ja hän on hyvin todellakin on todellinen asiantuntija näissä asioissa. Nyt parlamentti on ensimmäistä ker- kertaa, parlamentin avulla on ensimmäistä kertaa sidottu mi- äh, varojen käyttö tiettyihin temaattisiin ehtoihin. Kaiken kaikkiaan nämä kaksi ryhmää olemme pystyneet lähentämään. Aluepolitiikka on ydinaluetta, kun puhumme Euroopan laajuisista tavoitteista ja siitä, kun käytämme varoja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka olemme määritelleet Eurooppa 2020 strategiassa. On poliittisesti melko naivia uskoa, että 28 jäsenvaltiota edustaisi samoja intressejä samanaikaisesti. Ja, ja näin voimme tällä politiikalla 274 eri alueessa Euroopan alueella saavuttaa näitä tavoitteita ja tätä kautta Euroopan kilpailukykykin voi parantua. Annan esimerkin. Jos yksi tavoitteistamme olisi, on esimerkiksi se, että vuoteen 2020, 2020 mennessä uusiutuvien energianlähteiden osuus kasvaa 20 prosenttiin ja lisäksi tavoitteenamme on parantaa energiatehokkuutta, niin silloin nämä tavoitteet eivät johdu pelkästään maailmanlaajuisista ilmastotavoitteista, vaan asiaan liittyy myös muitakin näkökulmia, jotka ovat tietyssä suhteessa samanarvoisia. Jos katsomme esimerkiksi eurooppalaista kauppatasetta, niin vuonna 2012 Eurooppa olisi pelkästään palvelujen ja tavaroiden alalla tehnyt 315 tai 300 17 miljardin ylijäämän. Tämä, jos tämä siis olisi voinut muuttua 105 miljardin euron alijäämäksi, nämä ovat tällaisia taloudellisia lukuja, joiden pitäisi herättää meidät. Tämä on Euroopan akilleen kantapää meidän riippuvuutemme raaka-aineista. Ja nyt kun käymme Ukrainaa koskevia keskusteluja, niin näemme minkälaisia seurauksia sillä voi olla, jos on raaka-ainetoimituksesta riippuvainen. Ja sen takia meidän poliittisen tavoitteemme pitää olla tämän riippuvuuden muuttaminen. Meillä ei ole Euroopan alueella paljonkaan raaka-aineita, joten meidän pitää huolehtia siitä, että kompensoimme ja otamme käyttöön uusiutuvia energianlähteitä. Samalla meidän pitää keskittyä yhä enemmän energiatehokkuuteen. Esimerkiksi rakennusten saneeraus ja eristäminen, silläkin on vaikutusta, jotta saavutamme nämä tavoitteet ja jotta me voimme parantaa neuvotteluasemaamme kansainvälisissä neuvotteluissa, mitä enemmän, mitä vähemmän olemme riippuvaisia, sitä vahvempia me olemme kansainvälisessä mittakaavassa. Näin kaikki asiat liittyvät toisissa, toisiinsa. Tai sitten Horisontti 2020-ohjelma, tutkimusohjelma. Toinen suuri, suuri riippuvuus Euroopassa on harvinaiset metallit niitähän tarvitaan esimerkiksi teollisuuden alalla. Jos joudumme näitä harvinaisia metalleja tuomaan Eurooppaan, niin olemme tälläkin alalla riippuvaisia. Meidän vastauksemme tähän on, ovat tutkimusohjelmat, joiden perusteella voisimme vähentää raaka-aineiden käyttöä tai voisimme korvata raaka-aineet uusilla materiaaleilla joko keinotekoisilla materiaaleilla, jotka tekevät meistä riippumattomampia, tai sitten joko niin, että luomme täysin uusia tuotteita. Ja tästä syystä alue, aluepolitiikka tekee tulevaisuudessa myös yhteistyötä Horisontti 2020-ohjelman kanssa. Niin, ja tässä on myös kyse myös yhteistyökoalitioista. Koalitioista. Esimerkiksi Liettua on menettänyt 10 prosenttia väestöstään EU, EU-hun liittymisen jälkeen. Ja öm, monet ihmiset ovat, öm, ovat lähteneet Euroopan alueelta. Tässä on kyse myös aivovuodosta. Öm, meidän pitää, pitää nämä ihmiset saada pysymään Euroopan alueella. Jotta voimme saavuttaa yhteiset eurooppalaiset tavoitteet, meidän pitää tehdä tätä politiikkaa, meidän pitää antaa ennakkoehtoja, jotta varat ovat käytettävissä todellisuudessa. Ja sopimuksessa pitää lukea, mihin varat loppujen lopuksi käytetään. Se on tärkeä laatumittari. Näistä 274 alueesta jokaisen pitää miettiä, missä niiden taloudellinen potentiaali piilee, mihin pitäisi sijoittaminen keskittää. Jos maa sai, va, saa varoja esimerkiksi liikenteen alalla, niin silloin tulevaisuudessa pitää tarkastella yksittäisiä hankkeita, mutta pitää samalla tarkastella koko sijoittamisen strategiaa. Raideliikenne, tieliikenne, vesiliikenne, lentoliikenne, satamat ja lentokentät, nämä kaikki pitää integroida, pitää olla yhteyksiä ja pitää, pitää olla myös sijoitushankkeiden välillä yhteyksiä niin, että varat käytetään strategisesti järkevästi. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia erityisesti ja erityisesti vielä aluekehitysvaliokuntaa siitä, että on varmistettu tietyt vähimmäisehdot, nimittäin ympäristövaatimusten ja energiatehokkuuden ja uusiutuvien energianlähteiden alalla. Lopuksi haluaisin pyytää teitä kansallisten parlamenttien edustajina, että huolehditte täytäntöönpanosta. Me neuvottelemme kansallisten parlamenttien kanssa tällä hetkellä ohjelmista ja me kuulemme usein pyyntöjä, joissa pyydetään lisää joustavuutta ja jos sallinette, niin, niin joskus tuntuu siltä, että joustavuus määritellään ka- kaiken kattavaksi vapaudeksi. Me olemme tavallaan luoneet tällaisen ruokalistan, josta sitten alueet ja jäsenvaltiot voivat valita oman menyynsä, mutta tämän ruokalistan ulkopuolella ei, ulkopuolelta ei kyllä voi toteuttaa erityistoiveita. Meidän pitää neuvotteluissa painottaa sitä, että pelisääntöjä noudatetaan, sillä tässähän on kyse koko Euroopan laajuisista tavoitteista, joita haluamme saavuttaa tällä politiikalla eurooppalaisten veronmaksajien hyväksi. Heidän hyväkseen haluaisimme varmistaa, että varat käytetään kestävästi ja niiden, niiden, niiden tuottama hyöty on mahdollisimman suurta. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenelle. Sitten kaksi esittelijää Euroopan parlamentista. Ensinnäkin Lambert van Nistelrooy ja Jan Olbrich seuraavaksi. Tässä voinut olla vähän brutaalimpi. Viisi minuuttia vain. Paljon kiitoksia, Rova Hybner. Olen varsin tyytyväinen, kun näen täällä 15 kollegaa aluekehitysvaliokunnasta, jotka haluavat tässä keskustella kanssanne. Ja mainitsen tämän, koska olen ollut perustavanlaatuinen keskustelu parlamentissa. Jotkin ihmiset sanovat noin viitisen vuotta sitten, että pitäisikö meidän jatkaa poli- kohesiopolitiikan kanssa siten, kun nyt on tehty. Pitäisikö ottaa kaikki alueet mukaan Euroopassa vai annetaanko tässä vain rahaa köyhemmille alueille yhtenäismarkkinoille, jotta ne voivat sopeutua. Ja tämän keskustelun lopputulos on ollut se, että on uusi nykyaikaistettu kohesiopolitiikka koko alueelle, ei ainoastaan köyhemmille alueille, vaan on uusi yhdistelmä. Ja kun nyt puhutaan kriisin aikana, meillä on paljon työttömyyttä, uskomattomia lukuja, todella uskomattomia lukuja monissa maissa. Tarvitaan, tarvitaan omat vastaukset, uudet vastaukset. Ja me nyt tässä pohdimme näitä periaatteita taustalla ja, ja tärkeimpänä mielestäni olisi yhteisvastuullisuus. Yhteisvastuullisuus Euroopan unionin rikkaamman osan ja näiden kehittyvien osien välillä. Ja kuten komission jäsen totesi aikaisemmin, ei voida hyväksyä, että jotkin Euroopan alueet tai osat nyt menettävät parhaat osansa väestöstään. Nuoret ihmiset lähtevät toisaalle Euroopassa, että siellä ei todella käytetä, eivät käytä tätä koulutustaan, esimerkiksi Portugalissa tällä hetkellä. Ja me olemme nähneet, että politiikka ei toiminut hyvin. Tiedätte, että Portugali esimerkiksi, tämä on vain esimerkki, siellä on enemmän moottoriteitä per capita kuin Saksassa. Ja sieltä lähtee paljon ihmisiä pois, joten meidän täytyy todellakin uudelleen määritellä tämä politiikka. Sitten toinen asia. Ja näin, että vaikka meillä oli aivan loistavia lupauksia kansallisilta johtajilta Lissabonin strategian osalta, että Euroopasta tulisi kilpailukykyisin, kaikkein koulutetuin ja teknisessä mielessä kehittynein alue, se ei toiminut koska ei ollut mitään omistajuutta tällä agendalla. Muistan, että 2010 tätä arvioitiin, eikä tämä ollut kenenkään lapsi. Koko semmoinen strategia, eli mitä me teimme? Me pohdimme uudestaan tätä monen tason lähestymistapaa Euroopassa. Jos Eurooppa haluaa olla älykkäämpi, vihreämpi, kestävämpi ja tarjota ihmisille työpaikkoja, olisi pitänyt olla uusia sitoumuksia kaupunkien alueiden välillä, kansallisvaltioiden ja Euroopan komission kohdalla. Näin tässä kumppanuuslähestymistavassa on tehty, jotka nyt sitten ovat uusissa asetuksissa mukana. Ja sitten toinen asia. Me tarvitsemme 83 kanta keskustelua. Tämä oli ennätys Euroopassa. Oliko se hyvä vai huono? No, se oli hyvä, koska kansallisvaltiot noin vuosi sitten eivät olleet valmistautuneet ryhtymään toisenlaiseen toimintaan. He olettivat, että asiat voisivat jatkua niin kuin ne ovat jatkuneet. Ottaisivat rahakirjekuoren, josta on sovittu, ja tekisivät sitten oman juttunsa. Me halusimme toisenlaisen agendan, kun ajatellaan tätä temaattista keskittymistä ja sitoutumista, ja nyt kun sitten on näitä kumppanuussopimuksia eh, kehitelty seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, ja tässä ne tuovat oman lähestymistavan ja strategian. Ja tämä älykäs eriytyminen on eräänlainen uusi konsepti, joka on esitetty tai sillä on melkoinen historia, koska monilla alueilla kaupungilla on ollut omat innovointistrategiansa, totta kai. Mutta nyt, kun Lissabonin sopimuksessa otettiin mukaan alueellinen kohesio, me haluamme yhdistää sellaiset alueet, jotka ovat jossakin, esimerkiksi nanoteknologiassa, hyvin paljon edellä. Ja ne liitettäisiin semmoisiin aloitteisiin toisaalta Euroopasta, ja sitten yhdistettäisiin tutkimus, kehitys ja koulutus ja hyvät käytänteet yrityksissä yhteen. Joten tämä älykäs on ikään kuin tällaista ex ante ehdollisuutta ja se on ikään kuin velvollisuus jokaiselle jäsenvaltiolle ottaa omat hankkeensa, aihepiirinsä, toimintaklusterinsa, jossa on kriittistä massaa – mukaan, jotta näitä kehitys, kehityskulkuja voidaan yhdistää. Ja kuten aikaisemmin on todettu, Lissabonin strategia epäonnistui. Ja mitä nyt tässä tarjoamme, varsinkin kansallisten parlamenttien jäsenille, niin keskustelkaa asiasta kansallisten hallitusten kanssa. Tämä on välttämätöntä, koska jos nyt ajatellaan ministeriä tai yksittäistä ministeriä, niin eivät he voi yksin tehdä tätä, vaan tämä täytyy tehdä yhdessä alueiden kaupunkien yliopistojen kanssa ja että yhdistetään ei ainoastaan nämä rahastot, jotka ovat tämän asetuksen alaisia, vaan myöskin Horisontti 2020 ja esimerkiksi LIFE ovat tällaisia hankkeita, jotka voitaisiin ottaa mukaan. Sitten lopuksi vielä, me olemme pyrkineet ymmärtämään minkälaista uutta politiikkaa tarvittaisiin. Ja jotenkin tämä täytyy saada aikaiseksi seuraavien vuosien aikana. Ja ehkäpä tämä on ainoastaan alustava keskustelu. Ehkä ensi vuonna tai sen jälkeen meidän täytyy nyt katsoa tarkemmin näitä kehityskulkuja ja toivon, että ensimmäiset tulokset saadaan keskitetyimmistä, jaetuimmista yhteistä politiikoista tässä päivitetyssä kohesiopolitiikassa. Kiitos. Viimeinen alustaja Jan Albrecht, Euroopan aluekehitysrahasto. Yes, thank you, Kiitos puheenjohtaja. En lyhyesti vain. Te olette lainsäätäjiä ja mekin olemme lainsäätäjiä. Me teemme työtä eri välineillä. Tässä tapauksessa me teemme työtä asetuksilla. Kuten tiedätte, asetukset astuvat voimaan kansallisella tasolla ilman mitään täytäntöönpanoa. Siksi tarvitsemme kansallisten parlamenttien yhteistyötä, sillä kansalliset parlamentit eivät valmistele täytäntöönpanoa. Meillä on tämä CPR-asetus ja asetus jokaista rahastoa kohti. CPR-asetuksessa Nistelrooy oli esittelijä ja myös ESRn esittelijä ja alueyhteistyön asetuksen suhteen meillä on esittelijä täällä. Muutamia elementtejä vain tekstistä, joka tulee olemaan niin tärkeä ja jota toteutetaan sitten jäsenvaltioissa eri tasoilla. Ensinnäkin alueita on kolmea eri tyyppiä. Nämä ovat näitä, äh, nämä NATS kolme tasoa. On tämän hyvin tärkeää eri jäsenvaltioille. Me olemme hypänneet vähemmän kehittyneistä, kehittyneisiin alueisiin. Ne alueet, joita jotka olivat siirtymävaiheessa, esimerkiksi Saksassa ovat nyt näitä kehittyneempiä alueita. Tarkastelkaa tätä tekstiä hyvin tarkasti, sillä alueen määritelmästä riippuen jokaiselle alueella on eri vaatimukset. Kun katsomme aluetyyppejä, keskittymisaste riippuu aluetyypistä eri keskittymisaste ja sitten keskittymisasteen siirtymävaihe. Esimerkiksi Sovia no, Puolassa siellä äm, siirtymävaiheen alue, joka on nyt kehittynyt alue, siellä varojen keskittäminen on erilaista. 50 prosentista 80 prosenttiin ollaan siirrytty ja temaattisia tavoitteita on ainakin kaksi. Innovaatiot, e, tieto- ja viestintätekniikka e, ja alhaiset päästöt. Me olemme priorisoineet energiatehokkuuden ja vähemmän kehittyneissä alueissa, alueissa prosenttiosuus on 12 prosenttia vähintään, mutta se voi olla korkeampikin. Ää, siirtymäalueessa se on 15 prosenttia ja se voi nousta 20 prosenttiin. Hyvin tärkeää on niiden investointien tyyppi, jotka ovat tukikelpoisia tekstissä. Me viilasimme tätä kaksi, melkein kaksi vuotta tätä tukikelpoisuutta. Minulla on vain viisi minuuttia nyt tässä aikaa, joten en mene yksityiskohtiin, mutta on hyvin tärkeää lukea tämä teksti tarkasti ja kansallisissa parlamenteissa miettiä sitä, miten Euroopan tason la- lainsäädäntötekstiä pitää tulkita. Tukikelpoisuuden tulkinnan virheet luovat paljon ongelmia tulevaisuudessa, joten tästä syystä olemme tehneet kovasti työtä Ja sitten olemme keskittyneet kaupunkiasioihin, niin, sanottiin, niin sanottuihin kestäviin urbaaneihin hankkeisiin. Niissä, niiden suhteen on erityisiä vaatimuksia. Ja sitten lisäksi ITI on uusi vaatimus. Nämä ovat näitä uusia elementtejä kohesiopolitiikassa. Ja vielä aivan lopuksi yksi huomio vielä – sillä tämä on ollut ongelma. Lainsäädäntö EU-tasolla kohesiopolitiikan suhteen on hyvin yksityiskohtaista, eikä siinä ole mitään tällaista jaada jaada Euroopan parhaudesta. Tämä on siis hyvin yksityiskohtaista tekstiä ja me tarvitsemme oikeanlaista tulkintaa, jotta vältämme kohesiopolitiikan virheet. Kiitoksia. Nyt sana on vapaa. Pyytäisin, että ne, jotka ovat sitä mieltä, että puhuvat, että hoidatte sen nyt. Ja sitten tiedätte, kuinka paljon tarvitaan aikaa kullekin, jos tiedämme lukumäärän tarkalleen. Ja niin kollegat Euroopan parlamentista myös kertokaapa, jos haluatte puhua. Ensimmäisenä Itävallasta herra Peter Huverts. Kiitokset puheenjohtaja. Täällä minä olen. Kiitoksia. Niin, nämä alustukset olivat hyvin mielenkiintoisia. Haluaisin tässä myöskin tässä tervehtiä komission jäsentä ja kiittää myöskin tästä kutsusta, jonka esititte kansallisille parlamenteille. Haluaisin myöskin vielä vahvistaa sen, että nämä mahdollisuudet, varsinkin työllisyyden ja myöskin kilpailukyvyn parantamisen kohdalla EU:ssa ssa niin komission jäsen tässä puhui uusiutuvista energialähteistä, mutta minulla olisi tässä myöskin joitakin kysymyksiä, varsinkin nyt kriisin aikana. Tässä oli pari kolme esimerkkiä, te puhuitte näistä moottoriteistä Portugalissa. Minä tunnen erittäin hyvän esimerkin Kreikasta, jossa noin 30 000 nuorta ihmistä on muuttanut takaisin maaseutualueelle, jotta he voisivat siellä aloittaa tällaisia yksittäisiä pieniä taloushankkeita ja tästä syystä haluaisin myöskin antaa mahdollisuuden näille pienille hankkeille, koska aina investointien puitteissa kysehän on myöskin siitä, että pyritään myöskin rationalisoimaan ja nämä voivat myöskin vähentää työllisyyttä puhun tässä nimenomaan maataloussektorista, jos nyt katsotaan monia Euroopan maita, kun työttömyys on hyvin korkealla tasolla. Ja olisin nyt kysynyt, että nyt kun tässä seurataan tätä täytäntöönpanoa ja myöskin käydään keskustelua näissä kumppanuussopimuksissa, komissio myöskin arvioi näitä työllisyysvaikutuksia ja miten paljon se myöskin kvantifioi näitä ohjelmia, varsinkin tämän täytäntöpanoprosessin aikana. Tämä näyttää hyvin tärkeältä näin minun näkökulmastani. No sitten parlamentin jäsenten roolista kuulin tässä. Tämän vetomuksen kiitän siitä. Sanon nyt edustajana, joka on myöskin aluetasolla mukana, että ei ole suinkaan helppoa pakottaa näitä vastaavia ministeriöitä parlamentissa antamaan riittävästi tietoa näistä prosesseista. Minulla olisi myöskin hyvä ehdotus tässä, että olisi ollut myöskin mahdollista, että ainakin täytäntöpanosäännöissä nämä kumppanuussopimukset olisivat sellaisia, että niistä olisi myöskin keskusteltu ja päätetty kansallisissa parlamenteissa, että meillä olisi mahdollisuus tässä kaikki tasot ja sidosryhmät ottaa mukaan. Ikävä kyllä näin ei ole, mutta jos nyt jotakin ehdotuksia on komission puolelta siitä, miten me voisimme aktiivisemmin olla mukana tässä, niin olemme kyllä valmiita siihen. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Alankomaita hyvin Lukas. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja aluksi. Kiitokset kutsusta olla täällä mukana. On tärkeää keskustella näistä aiheista muiden jäsenvaltioiden kollegojen kanssa ennen kuin menen itse niin työjärjestyspuheenvuoro. Meidän parlamentissa on hyvin tavallista, että vieraat saavat ensin mahdollisuuden puhua. Ja kiitos siitä, että saimme tilaisuuden näin toimia myös täällä. Tämä on hyvä esimerkki muille valiokunnille, että sitä käytäntöön odotettaisiin kehotettaisiin kollegoja, että he antaisivat vieraiden ensin puhua ennen kuin parlamentin omat jäsenet puhuvat. Yleisesti ottaen niin Alankomaiden parlamentti on tyytyväinen neuvottelutulokseen, politiikassa paketti keskittyy innovointiin, kehitykseen ja tiedon jakamiseen. Asioihin, joita nimenomaan tarvitaan, Euroopan, Eurooppa olisi kilpailukykyisempi, koska meillä hallitus on kehottanut leikkaamaan rakennerahastoja ja kohesiorahastoja, mutta investointi säilyisi koulutukseen, innovointiin ja tutkimukseen. Meidän edustajien on tyytyväinen siihen, että pitkäaikavälin talousarvio nimenomaan tietoon innovointiin keskittyy horisontti 2020 ohjelman myötä ja niin, että käytetään kohdennetummin rakennerahastoja. Näin yhteys kahden politiikan lohkon välillä on luotu alueet kaikkialla antavat uutta pontta myös tietoperusteiselle talouskasvulle. Haluan kiittää myös muita maita, herra Van noitakin, että tämä saatiin aikaan laajoissa neuvotteluissa, joita hän on johtanut tunnetun tuloksien. Kohesiopolitiikan pitäisi luoda mahdollisuuksia eikä kompensoida heikkouksia. Siksi meillä uskotaan nyt parlamentissa, että nyt on korkea aika, että pitäisi enemmän leikata vielä rakennevaroja. Me olemme iloisia ennakkoehdoista ja makrotaloudellisista ehdoista niin ikään. Kiitos. Thank you also. Thank you very much for respecting. Kiitoksia, että noudatitte myös puheaikaa. Ja nyt Portugalista herra Carlos Costa Neves. Obrigado, Presidente. Cumprimento os membros da mesa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. On hienoa, että on tällainen aloite olemassa, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti tuodaan yhteen. Portugalin parlamentissa olemme seuranneet tarkasti näitä monimutkaisia neuvotteluita, joten olimme hyvin iloisia, kun näimme, huomasimme, että monivuotinen rahoituskehys oli hyväksytty viime viikolla. Nyt sitten rahoituskehys pitää saada pyörimään. Ja se on tehtävä mahdollisimman nopeasti, sillä työttömyys kasvaa ennen kaikkea nuorten parissa. Myös köyhyys lisääntyy koko EUn alueella. Eikä se kyllä sovi tuohon visioon Euroopan unionista, jonka varmasti suurin osa meistä jakaa. Olen siis samaa mieltä tästä tavoitteesta kasvun ja työllisyyden tukemiseksi, eli haluaisin todellakin antaa viestiksi sen, että meidän on siirryttävä hy- eri hankkeiden hyväksyntävaiheesta nopeasti eteenpäin. Pitää kuitenkin tehdä asiat huolellisesti samalla, kun ne tehdään nopeasti. nopeasti. Toimenpideohjelmia ei pidä hyväksyä vasta vuonna 2015. Ne pitää aloittaa ensi vuonna. Kansalaisten pitää nähdä näiden aloitteiden vaikutukset pian. Me olemme iloisia, että voimme osallistua tähän toimintaan. Kiitos. Sitten Espanjasta senaattori Alarcue Hernández. Kiitoksia, hyvä valiokunnan jäsenet, ryhmämme ja me tässä valiokunnassa edustamme siis Espanjan parlamenttia yhdessä Antonio Machadon kanssa sosialistipuolueesta. Me olemme miettineet, että tämä valiokunta on kyllä aika tärkeä, kun mietitään, mitä haasteita meillä on tulevassa kohesiopolitiikassa. Myös Euroopan 2020 strategian näkökulmasta ehkä. Tämä valiokunta on kuitenkin ehkä tärkein ajatellen kohesiorahasto. Minä kehotan, että valiokunta, puheenjohtaja ja jäsenet järjestävät useammin kokouksia ja ottavat enemmän yhteyksiä myös kansallisiin parlamentteihin, että voidaan käsitellä näitä tärkeitä teemoja yhdessä. Ja lisäisin vielä sen verran, että totta kai syrjäisimmät alueet ovat tärkeässä asemassa. Minä tulen sellaisella alueelta itsekin. Ja syrjäisimpien alueiden erityiskohtelun on, on oltava tietty tuote tasapainosta ja sen pitäisi olla keskeinen tavoite, ei pelkästään hyödyn saajana, vaan tasapainon takaajana. Siksi haluaisin kertoa teille, että se mitä me kutsumme myös syrjäisimmäksi yhteenkuuluvuudeksi, ei se ole pelkästään hyödyn saamista, vaan todellakin objektiivista tasapainoa. Ja haluaisin sen kytkeä vielä keskeisemmin myös sosiaalisen talouteen. Syrjäisemmillä alueilla muillakin alueilla on tärkeää puhua sosiaalisesta taloudesta. Muuten ei saada aikaan yhteenkuuluvuutta. On erittäin tärkeää, että keskusteluissamme ja päätöksissämme mietimme myös talouden kehittämistä. Tästäkin näkökulmasta se on niin tärkeää. Se on johdonmukaista myös Horisontti 2020 ohjelman kanssa, koska siellä yksi tärkeimpiä seikkoja on nimenomaan köyhyyden vaara ja kohesion puuttuminen kun ajatellaan, että 20 miljoonaa on työttömänä Euroopassa. Siksi puheenjohtaja, haluaisimme, että varsinkin kiinnittäisiin enemmän huomiota syrjäisimpien alueisiin, syrjäisimpään yhteenkuuluvuuteen, niin että pitäisi enemmän keskustella kuin siellä tässäkin valiokunnassa ja sitten totta kai komission kanssa ja omien parlamenttien kanssa – hyödyntää horisontti 2020 ja kehittää sosiaalista taloutta. Gracias. Kiitos. Seuraavaksi Euroopan parlamentista herra Ankurakis. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti kaikkia alustuksia ja minun täytyy sanoa, että herra Haan jälleen kerran oli aivan loistava. No, sain sen vaikutelman hänen puheestaan, että kaikki ne keskustelut, joita olemme käyneet viime aikoina, eh, johtavat yhteen ainoan lopputulokseen, eli se, että kohesiopolitiikkaa ei ole enää ollenkaan, sitä ei ole laisinkaan. Tämä täytyy aivan rehellisesti todeta. Kohesiopolitiikka sellaisena, kun me olemme sen tunteneet, sitä ei enää ole. On sellaisia alueita, jotka ovat kehittyneet nopeammin kunnes se sitten ovat muiden alueiden tasolla. Ja herra Van Nistelrooy, te tässä protestoitte, mutta kyllähän tämä on ihan helppoa. Seuraavan viiden vuoden aikana, millaisia eroja tässä on Euroopan unionin alueiden välillä? Siis viimeisen viiden vuoden aikana, oliko siellä jotakin ohjelmia, tiettyjä talousarvioita, jotka oli määrätty siihen, että nämä alueet saataisiin kon- kohti konvergenssia. Ei ollut mitään tutkimuksia, ei talousarvioita, sillä nämä ohjelmat osittain jättävät nämä alueet ulkopuolelle ja nämä alueet myöskin sitten eroavat toisistaan entistä enemmän. Herra Hante, totesitte, että varsinkin kun ajatellaan nyt työttömyyttä, niin sitä tulisi torjua niissä maissa, joissa suoja on alhainen, niin siellä tietysti vaikeudet ovat suurimmat. Ja te totesitte, herra Nistelrooy, että on olemassa joitakin tutkimuksia unionin unionin jäsenvaltiot ja teollisuuden alathan tekevät tiivistä yhteistyötä. tämä pitää paikkansa, näin on tapahtunut jo useiden vuosien ajan. Mutta tämä tutkimus ei nyt välttämättä liittynyt näihin vähemmän kehittyneihin maihin verrattuna siis kehittyneisiin alueisiin. Kreikka, Espanja ja Portugali, eiväthän ne tässä ole päässeet samalle tasolle. Muut ovat kehittyneet tämän ohjelman mukana ja Eurooppa 2020 ohjelman mukaan tämä vielä kärjistyy. Totta kai me voimme peitellä näitä asioita ja voimme sanoa, että Kreikassa on myöskin saksalaisia yrityksiä ja niin poispäin, myöskin ranskalaisia – jotka siellä myöskin tienaavat rahaa sillä, että ne eh, rakentavat teitä. Mutta jo jokin aika sitten eh, siellä neljä ihmistä kuoli. Tiedättekö miksi? No siksi, koska siellä ei ollut teitä, vaan tulvia. Joet tulvivat yli äyräidensä, ei ollut teitä ja ihmiset eivät sitten voineet pelastua. Eli siellä tarvitaan kouluja, niitä tulisi rakentaa, ja sellaisia rakenteita, jotka ovat eh, maanjäristys kestäviä. Ja totta kai työttömyys on myöskin ongelma, köyhyys ja niiden marginalisoiminen, jotka asuvat näillä alueilla Euroopan unionissa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti Tanskaan. Rouva Mette Jermint Denker. Mange tak skal du have, formand, og tak fordi, at jeg måtte være med her. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tähän tämän päiväiseen kokoukseen. Kun puhumme varoista eri jäsenvaltioissa, on tärkeää ottaa kaikki alueelliset ää, alueet ää, huomioon, myös varakkaammat alueet, sillä niillä on eri haasteet tällä politiikalla. Niille aletaan, annetaan varoja PKT per nuppi pohjalta. Ja nyt sitten heikommat alueet eivät ole edistyneet, vaikka ja samalla vauraamat alueet taistelevat aivan samojen haasteiden parissa. vauraamat alueet eivät kuitenkaan hyödy tästä mallista ja siksi pyytäisinkin että kun tehdään laskelmia varoista, käytettäisiin mallia, joka ottaa maaseutualueen olosuhteet huomioon, esimerkiksi koulutuksen, keskimääräisen eliniän, työllisyyden ja niin poispäin. Näin voimme auttaa kaikkia EU-jäsenvaltioita tasa-arvoisesti niiden haasteiden kanssa. Kiitos. Thank you and from... Kiitos. Tsekin tasavallasta senaattori Milos Vistvichil. Vážená paní předsedkyně, já bych také za... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä Tsekin tasavallan puolesta, että kutsuitte meidät. Haluan kiittää, kiittää myös meidän senaattimme aluekehitysvaliokunnan puolesta. Myös oman alueen edustajan haluan kiittää teitä. Korostaisin, että ei ole kyse pelkästään hallituksista, vaan täällä on myös alueiden edustajia nyt läsnä. Rouva puheenjohtaja, te totesitte, että ennakkoehdot ovat tärkeitä tehokkaalle haluakehityspolitiikalle. Moni muukin on tämä tuonut esille, kuten komission jäsen Haan, joka korosti myös sitä, että me tarvitsemme riittävästi aikaa tämän toteuttamiseen. Voi olla, että pitää paikkansa, mutta minä ottaisin esille yhden ongelman, johon olemme törmänneet itse, kun olemme pyrkineet kumppanusopimuksia neuvottelemaan ja se on osoittautunut aivan toivottomaksi. Tietyt ennakkoehdot ovat kytköksissä myös Euroopan unionin direktiiveihin, jotka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jos komissio ei ole samaa mieltä sitten tämän prosessin kanssa, että asianmukaisesti sitä ei ole toteutettu, niin silloin tässä rangaistaan jäsenvaltiota. Ensin se lähettää kirjeen jäsenvaltiolle, sen jälkeen jäsenvaltion on vastattava. Miksi ei siis ole saatettu sen mukaisella tavalla osaksi kansallista lainsäädäntöä jotain direktiiviä? Jos jäsenvaltio sitten vastaa, että se haluaa lisää määräaikaa, niin sitten törmäämme ongelmiin, kuten se rahan totesi. Ongelma on seuraava. Komissiolla ei itsellään ole mitään määräaikaa sille, miten sen kirjaisen pitäisi vastata. Ajatellaanpa esimerkiksi maata, joka ei ole direktiiviä saattanut osaksi kansalais- kansallisen lainsäädäntöön ennakkoehtojen osalta, esimerkiksi energiatehokkuuden kohdalla. Tai jos ajatellaan rakennusten peruskorjausta tai eristämistä 2016 mennessä. Jos jäsenvaltio ei vastaa kunnolla komissiolle, eikä ole mitään määräkään asetettu myöskään sillä, että tässä viestitään asianmukaisesti. Olen tästä puhunut myös herra Aldrich Flatchardsin kanssa, joka on täällä jäsenenä, ja olemme miettineet, miten tätä tilannetta voitaisiin korjata, jotenkin kohentaa. Nimittäin, jos on asetettu määräkään maalle, niin kyllä komissiollakin pitäisi olla jokin määräaika vastauksen antamiseksi. Eli mielestäni tämä on tärkeä asia, koska se aiheuttaa meille ongelmia myös, kun me olemme neuvotelleet kumppanuussopimuksista, varsinkin ennakkoehtoja täytettäessä. Esimerkiksi määräaika voi olla 2016, mutta jos komissiolla ei ole mitään määräaikaa, missä heidän pitäisi vastata meillä, niin me ei mitään tehdä. Thank you. Kiitos Espanjasta herra Manchado Lozano. Gracias. Gracias, Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tässä nyt eritellään kohesiopolitiikkaa nimenomaan kriisin näkökulmasta. Se on iskenyt Euroopan alueisiin ja kansalaisiin kovin eri tavoin. Täällä on kuultu, että siellä on aivovientiä joistakin maissa, joihin taas matkustetaan ja sitten on maita, joissa on enemmän vaikeuksia myös lähentyä kohti Eurooppa 2020 tavoitteita. Siitä syystä vain, että mikä on aika yllättävää, niin tämä kriisi on pakottanut etelän maitten puhumaan uudelleen köyhyydestä, massatyöttömyydestä, nuorten maasta pausta ja niin edelleen. Täällä kuuntelin myös Kreikan edustajan epätoivoisia puheita. Jos ajatellaan sosiaalista, taloudellista kohesiota Euroopassa, niin se on mahdollista vain, että ymmärretään, mitä on solidaarisuus. Minun mielestäni, mitä kauemmas edetään näistä makrotaloudellisista ehdoista, niin ei sitä pidä kuitenkaan oman onnensa nojaan tätä hylätä. Jos ajatellaan aluetta, maata, kaupunkia, niin ne kannetaan huolta koulutuksesta, innovoinnista, tutkimuksesta, kehityksestä – kuten Espanjan hallitus muuten tekee nyt, ja monet Espanjan alueellisistakin hallituksista. Kohesiopolitiikka on tärkeää, että voidaan rakentaa Eurooppaa. Me olemme nimenomaan panostaneet kansalaisten alueiden Eurooppaan muutenkin, jos emme me kykene tähän. Eli tulkitsemaan makrotaloudellisia ehtoja, huomioiden mitä eroja nyt on, niin sitä enemmän tulee eroja vain. Siksi meidän täytyy lähteä nyt pohjasta ja ajatellaan Etelä-Euroopankin maiden tilannetta, koko Euroopassa ylipäätäänkin, että tämä on sosiaalista ulottuvuudelta hyvin erilainen. Ei voida puhua pelkästään taloudesta, makrotaloudellisen näkökulmasta, vaan täytyy miettiä inhimillisen ja kehityksen indikaattorista ja niin edelleen. Tältä pohjalta, koska tästä olen paljon samaa mieltä Euroopassa, niin mä kysyisin komission jäsen Haanilta, vaikuttako hänestä siltä, että olisikin mahdollista tulkita makrotaloudellisia ehtoja joustavasti, jotta Etelä-Euroopan maat jotenkin hyötyisivät siitä, koska nyt kärsivät niin. Eh. Kiitoksia Unkarista. Josef Heges parlamentista. Kiitos. Üdvözlöm a biztos urat is. Az elmúlt két... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Tässä on nyt kulunut kaksi ja puoli vuotta. Ne ovat olleet kovat vuodet. Olemme joutuneet tekemään kovia päätöksiä tällä viikolla. Komissio on myös miettinyt, miten maatalousvaroja tai maaseudun kehittämisen varoja voitaisiin jakaa tässä haluaisinkin kiittää komissiota myös siltä osin, mitä Unkari on pystynyt käyttämään 35 miljardia tai saa jatkoa ajatellen 35 miljardia euroa. Se on tärkeä päätös ollut. Me voimme nyt toisin myös laskea ALVn, kun ajatellaan kansallista rahoitusta se on nyt mennytkin 75-85 prosenttiin ja 25 prosentista 15 prosenttiin siis meidän kansallinen siivumme. Tämä on hyvin tärkeää näinä aikoina. Unkari on vakuuttunut siitä, että 60 prosenttia varoista on käytettävä, jotta voidaan antaa uutta pontta taloudelle luoda työpaikkoja. Meillä se on 11,4-9,8 prosenttia ollut tämä työttömyys. Sitten mitä tulee alueisiin, niin sitäkin on tämän päätöksen pohjalta. Meillä Budapestissa on tietenkin tätä käsitettyä myös, kuten myös Budapestin alueella. Jos halutaan jotain muuttaa, niin todennäköisesti myönteisen suuntaan. Me käytämme työllisyyden hyväksi parista miljoonaa florinia myös tutkimuksen ja innovointiin meillä on varoja varattu talousarviossa yhä enemmän. Mikä tässä on myös tärkeää, on miettiä, että sen sijaan, että meillä on 16 ohjelman sijaan, meillä on yhdeksän ohjelmaa, jota täytäntöpanaan Unkarissa. Olen vain vakuuttunut, että myös parlamentti ja komissikon voivat auttaa tässä ympäristön suojelussa, vesien suojelussa. Kaikki ne ovat kyllä tärkeillä sijalla, sen vakuutan teille. Sitä paitsi Euroopan unioni on ottanut tässä tärkeän askeleen eteenpäin näillä aloitteilla. Yhdysvallat, Kiinoja eivät vielä ole ryhtyneet tähän. Elintarviketurvallisuus on sekin tärkeällä sijalla tuleville sukupolville. Eli meidän täytyy taata kestävä kehitys. Meidän täytyy myös alueellinen eriarvoisuus poistaa, esimerkiksi työpaikan osalta. Tässä haluaisin täydentää erästä seikkaa. Itse kun olen Unkarin edustajana täällä kansallisesta parlamentista, niin minusta meidän pitäisi vielä enemmän korostaa tiedepuistojen luomista, säilyttää patentit Euroopan unionissa. Nimittäin muut ovat huomattavasti suotuisammassa tilanteessa näiltä osin. Siihen minä itse haluaisin keskittyä. Kuten totesin, on jotain Unkarin taloudesta, niin meillä työttömyys on vähentynyt 0,9 prosenttia meillä inflaatiokin vain parraskuisten tietojen mukaan. Ja vajekin on alle 3 prosentin. Me olemme ottaneet tässä aivan harppauksia eteenpäin ja tulokset ovat kyllä tulossa kovaa vauhtia. Jatkossa se huomataan vielä enemmän. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös komission jäsen Haania budjetin hyväksymisestä. Thank you now from European... Kiitoksia Euroopan parlamentista. Josef Matula Romaniasta. Doamna președinte, sigur voi încerca să sintetizez Kiitos. lucrurile care s-au spus. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti enkä toistaa niitä asioita, jotka on jo mainittu. Tulevaisuuden kohesiopolitiikan äm, ohjelmakauden lainsäädäntöpaketti on vihdoinkin hyväksytty ja ohjelmien pitää alo- lähteä käyntiin mahdollisimman pian, jotta ne ovat tehokkaita. Haluaisin painottaa kahta seikkaa, jotka ovat erittäin tärkeitä entenkin EUn vähemmän kehittyneille alueille. Komission edistyskertomuksessa 7 ja 8 ja vuoden 2007-2013 rahoituskehyksen toteutumiskertomuksesta voi tehdä sen johtopäätöksen, että talous- ja rahoituskriisi on lopettanut lähettämisprosessin tai jopa kääntänyt sen laelleen. Lä- Erot ovat vain kasvaneet alueiden välillä. BKT ja työttömyyden avulla mitatut erot olivat tuota ennen vähentyneet. Tietysti heikoimmat alueet kärsivät ensiksi ja kärsivät eniten. Siksi olen sitä mieltä, että me EU-toimielimet ja kansalliset toimielimet, meidän pitäisi keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin kumppanuussopimukset – Ja haluaisin e, itse asiassa kysyä, mikä on kumppanuussopimusten nykytilanne jäsenvaltioissa, sillä vuoden 2014 e, alusta näiden ohjelmien pitäisi lähteä pyörimään, joten, pyörimään, joten haluaisin hieman tästä herätyskelloja soittaa. Ja sitten toiseksi keskipitkän ja pitkän, talouden, pitkän aikavälin taloudellisen kehityksen välineet – Nämä ovat tärkeitä ennen kaikkea uusissa jäsenvaltioissa. Niissä kriisi on estänyt näiden vaihtoehtoisten rahoitusvälineiden käytön. Me myönnämme tämän ja sanomme, olemme sanoneetkin tämän EUn toimielimissä. Pankit pelastettiin kriisissä, mutta aikovatko pankit ja muut rahoituslaitokset nyt sitten edistää niiden jäsenvaltioiden taloudellista kehitystä, jotka ovat uudempia, ja auttaa niitä pääsemään pois kriisistä. Tämä on mielestäni tärkeä seikka, ja sitä pitäisi, siihen pitäisi kiinnittää huomiota myös kansallisissa parlamenteissa. Sanon tämän, koska komissio on juuri julkaissut kertomuksen, joka käsittelee juurikin tätä kysymystä, nimittäin Euroopan talouden pitkäaikaista rahoitusta. Kiitos. Ja haluaisin vielä neuvotella kaikkia tämän lainsäädäntöpaketin hyväksymisestä. Kiitos. Sitten Italiasta seuraavaksi herra Tommaso Curro. Grazie, presidente. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää järjestäjiä tämän parlamenttien välisen kokouksen järjestämisestä. Tämä on loistava tilaisuus ottaa esille kohesiopolitiikan tulevia linjoja. Kohesiorahat ovat hyvin tärkeä osa yhteisön talousarviota ja tästä syystä kohesiopolitiikka on luoteltaan strategista, kun ajatellaan ylipäätään politiikkaa Euroopan unionissa varsinkin näinä aikoina, kun kriisistä ulospääsy, talous- ja rahoituskriisistä ulospääsy, joka koskee monia maita, on johtanut, vaikuttaa yhä kauempana olevalta ja se on johtanut taantumaankin. Minusta tärkeää on, että mitä nyt varoja on kohesiopolitiikkaan osoitettu neuvottelujen jäljiltä myös MRK 2014-2020, niin siellä on leikattu kahdeksalla prosentilla ajatellen nykyistä ohjelmakautta. Se ei ole sinällään myönteistä. Se, että tässä on, halutaan pikkuhiljaa hyvin tasoa tasoittaa, eroa poistaa. Ne ovat tärkeitä tavoitteita, joista emme saa luopua Euroopan yhdentymisessä. Italia on maassa, joka, jossa tähän asti on ollut valtavia eroja etelän ja pohjoisen välillä. Voi olla, että tässä me vielä ollaan pitkään vielä nettohyötyjä myös tässä, koska me tarvitsemme kohesiopolitiikkaa, kuten muuallakin Euroopan unionissa meidän maassamme. Tehdään ansokasti työtä poliittisesti ja lainsäädännössä, jotta voidaan, voidaan paremmin hyödyntää käytössä olevia varoja kohesiopolitiikassa, jotta voidaan optimoida myös saavutettavat tulokset. Yksi esimerkki. Tässä etsitään myös eri välineitä, joita käytettäisiin tuotantostrategioissa, varsinkin infrastruktuureissa, koska siellä on kuitenkin dynamiikka kovin erilaista. Näin hallitus on pyrkinyt vastuullistamaan eri tahoja – varsinkin alueellisella tasolla niin, että voidaan jotenkin parantaa myös käyttöastetta. Meillä on myös muitakin välineitä vireillä, jotka antavat merkittävää toimivaltaa myös, jos on ollut tehottomuutta. Me haluamme seurata tätä hyvin tarkkaan, myös vaikka meillä onkin tietty määrä, jäljellä määrä tavoitteita, ettei levitellä varoja suot, syyttä suotta ja pyritään saamaan mahdollisimman suuri hyöty näistä vahvistaen tuotantokudosta ja, ja lisätään näin työllisyyttä. Näiltä osin sanoisin, että tämä kyllä herättää aika lailla hyö, huolta, varsinkin ajatellen ennakkoehtoja. Erilaiset puhujat ovat viittaneet näihin jo rakennerastojen osalta. Ajatellaan, että tässä tavallaan asetetaan tiettyjen makrotalouden ehtojen alle valtionkin talouden mittakaavassa. Oikeastaan ilmeistä on, että jos ajatellaan maata, joka on vaikeuksissa ja joka, jossa tulee ongelmia makrotalousten ehtojen kanssa, niin siellä kriisin vaikutukset vain jatkuvat tätä myöden. Vaikka vain osinkin olisi käytettävissä kohesiopolitiikan varoja, niin se voisi vaikuttaa yleisesti myös makrotalouteen. Tässä joudutaan ikään kuin noidaan kehään ja se johtaa uudelleen taantumaan, josta on vaikea elpyä. Siksi minä toivonkin, että tässä voitaisiin vielä miettiä uudelleen tätä näkökohtaa niin, että saataisiin aikaan jotain järkeviä ratkaisuja, ettei tehdä päätöksiä, jotka iskevät moniin jäsenvaltioihin, koska voi olla, että he jäävät myös ilman Euroopan toimielinten tukea. Vakaussopimuskin on jo aika kriittinen elementti näin ollen. En mene muihin kohtiin tässä, mutta korostan, että meidän täytyy pyrkiä käyttämään näitä varoja yhdentymisen välineenä, jotta voidaan kuroa umpeeri kuilut, joita kollegakin otti esille Kreikan parlamentista. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten Latviasta rouva Janis Otso. Eh. Pateicos priekšsēdētājs kundze un uh, priecājamies par šo iespēju puheenjohtaja. Me olemme erittäin iloisia, että saamme tässä myöskin oman kantamme esittää. Suurin haaste EUlle on se, että se pystyy varmistamaan vakaata kasvua jäsenvaltioissaan. Ja totta kai kohesiorahastot ovat tärkeä väline kasvua silmällä pitäen. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää keskittää resurssit, yhdistää ne myöskin tulokseen. Totta kai on täysin ymmärrettävää, että kansallinen rahoitus ei voi olla ainoastaan yhteisrahoitusta – EUn toimin, toimissa EUn budjetin piirissä, mutta me tarvitsemme selkeän suunnitelman, missä todetaan, miten kansallinen budjetti voi tukea ja täydentää eurooppalaisen rahoitusten ja suunnitelmien suunnitelmaa. Jos ajatellaan kohesiorahoista rahoittamista, niin tarkoituksena on varmistaa se, että voidaan vähemmän kehittyneet alueet saattaa samalle tasolle kuin kehittyneempien alueiden tasoon, mutta yhden koon mallia ei ole, joten meidän täytyy olla joustavia, täytyy ottaa huomioon myöskin kansalliset edut eh, eri jäsenvaltioiden prioriteetit, varsinkin sellaisissa tapauksissa, eh, poliittisesti vastuussa olevat parlamentit ja koko yhteiskunta ovat sopineet tässä. Latvialla totta kai on omat ongelmansa, mutta me olemme osoittaneet, että olemme onnistuneet pääsemään 2008 ja 2009 vuosien kriisistä yli, koska pystyimme järkevällä tavalla käyttämään EUn tarjoamaa rahoitusta seuraavalle ohjelmointikaudelle. Olemme kehittäneet ja hyväksyneet kansallisen kehityssuunnitelman parlamentissa. Se on suunnitteluasiakirja, joka on tiiviisti yhteydessä 2020-strategiaan. Tässä suunnitelmassa strateginen näkemys pohjautuu yksityiskohtaiselle analyysille siitä, mitkä ovat suuret tarpeet ja ratkaisut. Ja haluaisin painottaa sitä, että investoinnit infrastruktuuriin niiden tarkoituksena on saada pitkän aikavälin tuloksia ja kehitystä aikaiseksi. Tästä syystä haluamme korostaa myöskin kansallisten etujen huomioimista ja toivomme yhteistyötä Euroopan komission kanssa kumppanuussopimusneuvotteluissa ja haluaisimme käyttää rahoja myöskin oikea-aikaisesti. Kiitoksia viimeisenä kansallisesta parlamentista ensimmäisessä osiossa Kroatiasta. Mutta herra Draženko Pandek. Na pozivu. E, u prvom redu zaželio sam se javiti. Kiitos. Edeltävät puhujat ovat puhuneet kohesiopolitiikan suuntaviivoista ja painottaneet ennen kaikkea kehitystä ja Euroopan energiariippumattomuutta. Minä tulen uusimmasta EU-jäsenvaltiosta ja sanoisin, että minun prioriteettini, jotka ovat myös Kroatian prioriteetteja, sopivat tähän yleiseen kehykseen, josta muutkin ovat puhuneet. Kohesiopolitiikan pitäisi minun mielestäni vaikuttaa ennen kaikkea talouskehitykseen ja työllisyyteen, eli prioriteetti pitäisi antaa niille hankkeille, jotka luovat uusia työpaikkoja. Muuten maat kuten Kroatia joutuvat kärsimään aivovuodosta. Ja VKTn tukeminen näissä maissa olisi sekä itse maan että EUn intressissä. Pitäisi keskittyä luomaan talouskasvua, joka taas loisi uusia työpaikkoja. Kun puhumme energiariippumattomuudesta EU:ssa, me olemme kaikki samaa mieltä tästä vaatimuksesta. Yksi mahdollisuus olisi käyttää useita lähteitä, myös maakaasua. Kroatia on Körkin saarella kehittänyt nesteytetyn maakaasun terminaalia. Tämä voisi olla yksi vaihtoehto tai reitti energialle Kroatian ja EUhun. Ja tämän, tähänkin hankkeeseen voisi kohdistaa kohesiorahaston varoja. Kiitos. Ennen komission jäsentä vielä Petra Luhan täältä parlamentista. Paljon kiitoksia. Minä käytän nyt tämän tilaisuuden hyväkseni, että komission jäsen on paikalla, että meillä on mahdollisuus puhua näistä asioista kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, siis kohesiopolitiikan osalta. Me olemme huomanneet, että meillä on yleiset linjaukset tässä suhteessa minä kuulin paljon mahdollisista vaikutuksista, myöskin kansallisten parlamenttien edustajien puolelta, mutta me olemme puhuneet liian vähän mielestäni kuitenkaan syistä, eli siitä, miksi tuo käyttöaste on niin pieni useissa maissa. Puhun nyt omasta kotimaastani Romaniasta koska me olemme aika huonossa jamassa tässä suhteessa. Yksi syistä on se tosiasia, että ihmiset eivät tiedä, että ne ovat tukikelpoisia saadakseen varoja EUlta eri ohjelmien kautta eri, ohjelm- eri projekteihin. Eli tämä tiedotusprosessi on erilainen maasta riippuen. Itse olen vienyt läpi kampanjan, tiedotuskampanjan Romaniassa viimeisellä ohjelmointikaudella 2007-2013, mutta se oli vain pisara meressä. No mitä se nyt tarkoittaa, että komissio ja kansalliset parlamentit tai hallitukset joutuisivat tekemään paljon enemmän jotta ne voisivat tiedottaa ihmisiä ja myöskin motivoida heitä näiden hankkeiden hakemiseksi. Tämä on sellainen askel, jonka meidän pitäisi kaikkien nähdä etusijaisena. Ja toinen asia, josta haluaisin nyt puhua, ovat nämä julkiset hankinnat. Ei ainoastaan Romaniassa ja uusissa jäsenvaltioissa tämä ole ongelma. 43 prosenttia viimeisimmän analyysin mukaan, niin kun ajatellaan niitä syitä, miksi tuo käyttö, EU-varojen käyttöaste näissä maissa on melko alhainen, johtuu näistä julkista hankinnoista. Emmekä tässäkään vielä ole onnistuneet siinä, että meillä olisi edes tällaiset perustavanlaatuiset yhtenäiset linjaukset kaikissa jäsenvaltioissa – jotta meillä olisi konkreettiset ja varmat linjaukset, varsinkin mitä tulisi EU-varojen käytön tehokkuuteen, mutta myöskin kun ajatellaan näiden vaikutusten tehokkuutta, mitä näillä varoilla on. Ja meidän pitäisi kaikkien yhdessä puhua näistä prioriteeteista. Te puhuitte tästä kyllä ennakkoehtona hyvin yleisellä tasolla, joten hyvin konkreettinen kysymykseni teille komission jäsen on se, että miten te uskotte maiden teke, tai ottavan edistysaskeleita näissä kahdessa asiassa ja mitä komissio aikoo tehdä? Kiitos sitten komission jäsen Haan ja sitten kollegat ja miksipä lähettiläskin. Nyt ihan lyhyesti kyllä kaikki. Okay, first of all, I would like to... Ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että olemme muuttaneet politiikkaa niin, että nykyisessä rahoituskehyksessä infrastruktuurisijoitukset, investoinnit olivat ydi, ytimessä. tämä, nyt kun tässä katson esimerkiksi Latviaa, niin olen huomannut monta kertaa, että yksi syy aivovuodolle on matala palkkataso. Ihmiset voivat ansaita paljon enemmän ulkomailla. Jos yrittää pitää ihmiset maassa, pitää parantaa taloustilannetta, jotta ihmiset voivat rahoittaa yrityksiään, löytää uusia työpaikkoja ja työmahdollisuuksia. Eli pitää asteittaisesti päästä korkeammalle palkkatasolle. Jos sijoittaa pelkästään infrastruktuuriin, tätä ongelmaa ei poisteta. Eli pitää te- tehdä kumpaakin ongelmien selättämiseksi. Sitten kreikkalaisten ja muiden maiden edustajien kommentteihin. Tästä syystä juuri me haluaisimme kovasti edistää ö, klustereita ja joko erikoistumista. Eli pitäisi laajentaa soveltamisalaa, jotta voidaan paremmin luoda työpaikkoja. Pitää antaa ihmiselle hyviä tulevaisuuden näkymiä noilla alueilla, joista he ovat kotoisin. 80 prosenttia ihmisistä haluaisi jäädä asumaan sille alueelle, josta he ovat peräisin. Näitä mahdollisuuksia meidän pitäisi tarjota. Maanmieheni kysyi indikaattoreista. No meillähän on indikaattoreita ja indikaattorit mittaavat tulevaisuudestakin juuri näitä mainitsemis, mainitsemisiasi elementtejä. Eli pitää sopia mitattavista tuloksista, tuloksista, jotka saadaan aikaiseksi kauden lopuksi. Nämä tulokset julkaistaan ja kaikki kansalaiset voivat seurata täytäntöönpanoa ja sen edistymistä. Jos täytäntöpano ei edisty, voidaan painostaa julkisesti ja keskustella asiasta. Tämä on siis läpinäkyvyyttä, jota, joka toivottavasti edelleen parantaa eurooppalaisen politiikan hyväksyttävyyttä. Ei pitäisi tämän politiikan suhteen sekoittaa eri asioita. Kun puhumme makrotaloudellisesta ehdollisuudesta ja suo, suorituskyvästä, niin ei ole kyse ennakkoehdoista. Kun puhumme makrotaloudellisesta ehdollisuudesta, se liittyy jäsenvaltioiden suorituskykyyn kauden aikana. Ja rehellisesti sanoen, Yhteisrahoitusaste on 50-95 prosenttia ja Italiassa se on joillakin alueilla jopa enemmän. Ja jos makrotaloudellisesti maa ei ole siinä kunnossa, että ne voisivat, ne voisivat ö, käyttää yhteisrahoitusta, niin silloin pitää tilannetta muuttaa, jotta jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus käyttää käyttävissä olevat varat Kuten jo on monta kertaa toistettu ja kuten parlamentissakin on sanottu, makrotaloudellinen ehdollisuus on viimeinen keino siinä vaiheessa, kun kaikki muut toimenpiteet ovat käyneet mahdottomiksi. Emme aloita makrotaloudellisella ehdollisuudella – vaan tiettyjen, ö, tiettyjen tekijöiden jälkeen, sen jälkeen kun jäsenvaltio toistuvasti on kieltäytynyt parantamasta tilannetta, sitä käytetään. Sitten PKT ja muut luvut, joista Tanskan kollega puhui. No kukaan ei ole tyytyväinen siihen, että BKT on ainoa ratkaiseva kriteeri varojen laske, laskemiselle. Mutta jäsenvaltioiden kesken ei ole saa, pääty, päästy yhteisymmärrykseen lisäkriteereistä. Jotkut jäsenvaltiot olisivat halunneet käyttää korkeaa työllisyysastetta kriteerinä. Ja sitten taas nettomaksajat, maat, nämä maat olivat sitä mieltä, että ne maat, joilla on korkea työllisyys, työttömyysaste, niitä ei pitäisi palkita lisävaroilla. Tällä hetkellä ainoa mittari, josta pystyimme sopimaan jäsenvaltioiden kanssa, oli BKT. Me haluaisimme lisäkriteereitä, jotka haikastelisivat tilannetta paremmin ja tarkemmin, mutta tällä hetkellä tilanne on tällainen ja seuraavissa rahoituskehyksissä meidän pitää parantaa tilannetta, jotta voimme ottaa muitakin mittareita huomioon. Viimeiseksi vielä haluaisin puuttua tähän äh, nesteytetyn maakaasun terminaaliasiaan. Minä tiedän tästä Kroatian Körksaarista ja on toinenkin idea olemassa. Kopra, Koprassa Sloveniassa ja toisessakin paikassa suunnitellaan nesteytetyn maakaasun terminaalia, mutta ihan rehellisesti että tuolle koko alueelle yksi nestetyn maakausun terminaali kyllä riittäisi ja pitää löytää tapa sopia siitä, mihin tämän maakaasuterminaalin pitäisi tulla. Ja kun puhumme EU-varojen sijoittamisesta, niin EU-veronmaksajien intressien mukaista ei ole se, että 100 tai 150 kilometrin säteellä on kolme nestetyn maakaasun terminaalia. Eikä tämä terminaali äh, riitä. Myös yhteydet sisämaahan ovat tärkeitä, esimerkiksi Espanjaan. Eli todellakin selventämistä pitää tehdä. Asioita pitää selvittää vielä paljon. Slovenian, Kroatian ja Italian pitäisi tehdä keskinäistä yhteistyötä. Niin, että komission ei pitäisi välittää sovitella asiassa. On todellakin tärkeää löytää ratkaisu tähän ongelmaan. Haluaisin kiittää vielä kerran kaikista kommentoista ja teidän sitoutumisestanne. Sen kuulin näistä kommenteista selkeästi. Ja sitten maamieheni sanoi, että kumppanuusohjelmista ei pitäisi pelkästään keskustella kansallisissa parlamenteissa, vaan ne pitäisi myös hyväksyä siellä. No se on mielenkiintoinen idea, aina parantamisen varaa on, kaikki voivat oppia, mutta itse asiassa tämä, tässä suhteessa kyllä ohjelmat ovat jo hyväksyttyjä, mutta tätä voimme miettiä tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vielä edu, lähettiläis Kiitos. Puheenjohtaja, lyhyt huomio. Herra, doktor. Herra tohtori Pirker Huber mainitsi kotimaani ja olen täysin yhtä mieltä hänen huomautuksensa kanssa. Käsittääkseni hän puhui kohesiopolitiikan roolista PK-yritysten perustamisen yhteydessä. Ja hän mainitsi myöskin tämän politiikan osana kohesiopolitiikkaa. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Thank you. So with this we finish. Kiitoksia. Tämä oli ensimmäinen osio. Ja nyt lyhyt tuolileikki tässä välissä, mutta älkää lähtikö minnekään. Sitten seuraavaan osioon välittömästi. Kiitos. sorry, those of you... Anteeksi nyt ne, jotka haluavat tänne jäädä toista asioita varten, niin istuutukaapa. We have now the second... Eli seuraava osio, joka liittyy haasteisiin. Seuraavaksi pää, varapääjohtaja TG Regiosta hän on vastuussa täytäntöönpanosta ja hän voi kertoa nyt tästä seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, että kutsuitte minut tähän hyvin tärkeään kokoukseen. Ja tervetuloa myöskin kansallisten parlamenttien edustajat. Parlamentit täällä ovat jo sanoneet hyvin paljon tuon ensimmäisen osuuden aikana. toista sitä, mutta haluaisin aloittaa sanomalla, että totta kai olemme erittäin kiitollisia parlamentille ja neuvostolle tuon sääntelypohjan hyväksymiselle. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska nyt sitten nämä, voidaan finalisoida nämä ohjelma, ohjelmat jäsenvaltioiden kanssa. Ja meidän täytyy nyt tietysti tehostaa kahdenvälistä työtä me jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa, ja siellä on todellakin paljon työtä vielä tehtävänä, jotta voimme varmistaa, että ohjelmointi- ja asiakirjat ovat valmisteilla, ja voimme aloittaa täytäntöönpanon näiden rakennerahastojen osalta eurooppalaisilla alueilla ja paikallisella tasolla. Ja tavoitteemme on, että tämä aloitettaisiin 2014, mutta me tarvitsemme hyvin tiivistä yhteistyötä tätä varten. Haluaisin nyt tässä kertoa teille, missä olemme, vaikka asetukset on hyväksytty ja todennäköisesti myöskin julkaistaan tuossa hiukan ennen joulua. Komissio hiukan oletti, me no, tiesimme, että tämä kestää. Puolitoista vuotta sitten me ehdotimme jäsenvaltioille, kaikille jäsenvaltioille, että meillä olisi proaktiivinen lähestymistapa, että emme odottaisi asetuksen viimeistä versiota, vaan että aloittaisimme keskustelut jo jätettäisiin hiukan sivuun ehkä nuo käytettävissä olevat varat, vaan tarkastelisimme mitkä ovat haasteet ja tarpeet jäsenvaltioissamme ja alueillamme. Ja että kävisimme epävirallista vuoropuhelua. Puolitoista vuotta sitten komission palvelut, ja tämä tehdään integroidun lähestymistavan kautta, koska tässä tämä käsittää neljä, viisi rahastoa, joten meillä oli tällainen yhteinen kanta jokaista jäsenvaltiota varten, ja lähetimme nämä jäsenvaltioihin, pyysimme heitä katsomaan niitä, ja keskustelemaan niistä ja palaamaan sitten takaisin. Ja tässä oli tarkoituksena identifioida puutteet seuraavan ohjelmointikauden aikana 2014-2020. Ja minun täytyy sanoa, että useimmat jäsenvaltiot ovat ottaneet vakavasti tämän epävirallisen vuoropuhelun. Niin meillä on ollut kokouksia eri hallintoviranomaisten kanssa, sellaisten kanssa, jotka myöskin johtavat kansallisella ja paikallisella tasolla seuraavan ohjelmointikauden valmistelusta. Meillä on ollut näitä eri jäsenvaltioista. Olen hyvin vakuuttunut, että puolet jäsenvaltioista äh, voi antaa meille hyviä kumppanussopimuksia aikaisin ensi vuonna, eli sen jälkeen kun asetukset on julkaistu. Ja tässä tapauksessa voimme tietysti toivoa, että nämä voitaisiin hyväksyä ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Haluaisin kuitenkin huomata vielä, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy luoda hyvin kehittyneitä, kehitettyjä sopimuksia, joissa otetaan huomioon kaikki ne asiat, jotka mainittiin jo tuossa ensimmäisen osuuden aikana. Jokaisella jäsenvaltiolla täytyy olla tällainen kumppanuussopimus, ja tämän seurauksena jokaisen jäsenvaltion täytyy myöskin tehdä, luoda vähintään kolme ohjelmaa, koska meillä on rahoituspesifisiä ohjelmia ja jotkin jäsenvaltiot, jotka halua tuollaisia alueellisia ohjelmia, niin niiden täytyy valmistella jopa enemmän. Joten kaiken kaikkiaan nyt näitä kumppanuussopimuksia on 28 ja yli 350 ohjelmaa tai oikeastaan yli 500 ohjelmaa, jos otetaan kaikki rahastot mukaan. Eli tässä on hyvin paljon työtä vielä, mutta tässä nyt täytyy olla suoria, asiakirjojen laatu on kaikkein tärkein. Tässä on mahdollisuus tehdä näistä hyvin laadukkaita näistä asiakirjoista ja myöskin heijastella sitä, mitä on sanottu ensimmäisen osuuden aikana. Joten, no mitkä nyt sitten ovat haasteet? Totta kai ensinnäkin strateginen pohja, kun ajatellaan näitä investointeja, niin ne yritämme päästä eroon ainoastaan käyttöasteeseen pohjautuvasta lähestymistavasta. Haluamme keskittyä siihen, että sijoitetaan näihin ohjelmiin, joilla on vaikutusta kasvuun ja työllisyyteen. Haluaisimme tukea rakennemuutoksia jäsenvaltioissa, että luodaan työpaikkoja, kasvua ja kestävyyttä. Haluamme, että jäsenvaltioiden alueet myöskin löytävät omat kilpailuetunsa ja siellä, missä investointeja tarvitaan, niin pitäisi mainita nämä edut ja totta kai myöskin tämä, nämä ennakkoehdot ovat olleet mukana. Tämä on jo mainittu usean kertaan tänään, mutta minun täytyy korostaa sitä jälleen kerran. Tämä on äärimmäisen tärkeä osa ohjelmointia, koska ennakkoehdollisuus on sellainen ehto, jota täytyy käyttää, jos haluamme saavuttaa tuloksia näillä ohjelmilla. Ja nämä ennakkoehdollisuudet. Ja me olemme myöskin oppineet tämänhetkisestä tilanteesta ja kuulen, että jotkin eh, ihmiset puhuivat horisontaalisesta ehdollisuudesta, eh, julkiset hankinnat, EU-direktiivin eh, siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ovat tärkeitä asioita, mutta meillä täytyy olla vain erityisiä ennakkoehtoja eri politiikan osa-alueilla, älykkää eri, erikoistuminen, tämä ei ole mikään vaihtoehto, vaan sitä täytyy käyttää tai se täytyy ottaa mukaan ennen kuin alamme investoida, koska muuten eurooppalaisten veronmaksajien rahojen tehokas käyttö ei onnistu ja komissio rajoittaa kulutusta näissä asioissa, jos näitä ehtoja ei täytetä. Meidän täytyy varmistaa, että myöskin tässä priorisoidaan ja keskitytään. Olemme käyneet keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa. Kyllä joustavuutta on, mutta se, että käytettäisiin kaikki rahat kaikilla mahdollisilla alueilla, tämä on usein tärkeää poliittisesta näkökulmasta, mutta tämän ei tulisi olla vaihtoehto. Varat ja resurssit ovat rajoitettuja. Meidän täytyy keskittyä tietyille osa-alueille. Ja totta kai komission kanta myöskin tässä esitetään, tämä puitekertomus, että täytyy varmistaa, että varat keskitetään tiettyihin asioihin. Sitten viimeinen asia, josta haluan puhua, eli tämä tulos, hakui, hakuisuus näiden varojen osalta, maksujen osalta, koska logiikkahan tässä nyt on muuttunut. Haluamme ensin nähdä, millaisia tuloksia pitäisi saavuttaa näillä määrärahoilla ja haluamme nähdä ne indikaattorit, että ohjelmat ovat tarkkoja, pragmaattisia, joten täytyy tehdä yhteistyötä tämän aikaansaamiseksi. Ja täytyy todeta, että tämä tärkeä osa on asia, joka on kaikkein heikoin 28 jäsenvaltiossa. Tämä on asia, joka todellakin täytyy saada hoidettua oikein ennen kuin varoja aletaan käyttää. Ja tästä syystä tämä koko kehys ja nämä indikaattorit täytyy saada aikaiseksi oikealla tavalla. Ilman tätä emme näitä uusia ohjelmia saa aikaiseksi. Myöskin kumppanuussopimusten täytyy heijastella tätä kysymystä. No tavoite on hyväksyä kaikki nämä asiakirjat tämän mandaatin aikana, mutta tämä Tämä riippuu hyvin paljon siitä, että jäsenvaltiot ja alueet tekisivät yhteistyötä kanssamme. Ne ovat asiakirja, asiakirjan luonnoksia, jotka meidän tulisi analysoida. Kansalliset parlamentit, niillä täytyy totta kai olla tärkeä rooli tällä kaudella. No, me olemme puhuneet näistä ennakkoehdoista, tässä vaaditaan tiettyjä lainsäädännöllisiä justerauksia tai muutoksia. Kansallisten parlamenttien täytyy ne tehdä, mutta myöskin keskustelu prioriteeteista ja meillä on myöskin tämä kumppanuusperiaate asetuksessa, mutta kumppanuus voi taata sen, että käydään myöskin maanlaajuista keskustelua näistä prioriteeteista seuraavalle ohjelmointikaudelle. No, tämän halusin sanoa tänään, mutta totta kai vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia paljon. Kiitoksia Normun. Sitten seuraavaksi Virginia Valtra tai Tiene. Lietuasta, olkaa hyvä. Gerbimoi komiteto, pirmininkė, gerbiami kollegos. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää sydämellisesti valiokunnan puheenjohtaja Danuta Hymneriä kutsusta ja haluaisin kiittää myös puheenvuorosta. Aktiivinen vuoropuhelu e- Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on hyödyllistä, jos haluamme tehdä tulevaisuuden kohesiopolitiikasta menestyksekästä. On hienoa, että valiokunta muokkaa tätä politiikkaa. Tämä on hyvin kunnianhimoista politiikkaa, joka luo mahdollisuuksia ja innovaatioita ja edistää työpaikan luomista. Liettuan puheenjohtajakausi on meille kaikille haaste poliitikoille, eri toimielinten edustajille ja virkamiehille. 25. marraskuuta meillä oli Vilnassa parlamentaarinen kokous ja ympäristövaliokuntien puheenjohtajat e, ja ministeriöiden edustajat kokoontuvat tuolla. Haluaisin kiittää Danuta Hybnereä ja Johannes Haan ja komission jäsentä mielenkiintoista keskusteluista ja esitelmistä. Lissabonin sopimus on luonut pohjan kansalaisten osallistumiselle ja toimielinten yhteistyölle. Kansallisten parlamenttien roolia on vahvistettu uusissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Me kansallisten parlamenttien edustajat voimme käyttää mahdollisuuksiamme ja osallistua aktiivisesti varmistaaksemme Euroopan edistymisen. Kansallisista parlamenteista on tullut avaintekijöitä kohesiopolitiikan muokkaamisessa ja sen täytäntöönpanon valvomisessa. Tästä syystä meidän pitää käyttää täysimääräisesti muodollisia ja epämuodollisia neuvotteluja. neuvotteluja. Nykyään toimia toteutetaan kohdallisuuspolitiikassa eri tasolla ja me haluamme kaikki saada parhaan mahdollisen tuloksen. Vuosina 2014-2020 ohjelmakaudella, jotta voimme käyttää varoja tehokkaasti, meidän pitää tarkastella edellisen ohjelmakauden tuloksia. Pitää katsoa, mitä, mikä on toiminut hyvin, mitä voimme käyttää tulevaisuudessa, mitä ongelmia pitää selättää, mitä virheitä tehtiin ja mitä pitää välttää tulevaisuudessa. Olen iloinen, että Liettuassa meillä on tällainen hallinto- ja valvontamekanismi, jolla valvomme EU-varojen tehokasta käyttöä. Haluaisin huomauttaa, että Liettuan parlamentti ohjelmakauden 2007-2013 alussa antoi päätöslauselman suuntaviivoista rakennerahastojen varojen käytössä, käytöstä tuona aikakautena 2007-2013. Näissä suuntaviivoissa puhutaan prioriteeteista ja Liettuan talouden kilpailukyvyn vahvistamisesta. Joka vuosi hallitus antaa parlamentille kertomuksen talouden kilpailukyvystä. Kilpailukyky kertomus, kertomukseen liittyy myös tällainen tulostaulu, joka perustuu tarkkoihin tehokkuusindikaattoreihin. Näiden tietojen perusteella olemme nyt sitten nostaneet parlamentin valvonnan tasolle rakennerahastojen varojen valvonnan. Eli siis parlamentti valvoo nykyään tätä asiaa ja kansan, Lietuan parlamentin jäsenet voivat osallistua erityisiin valiokuntakokouksiin ja ö, käsitellä näitä tar- täytäntöönpanokertomuksia. Me siis kuuntelemme kertomuksen esittelyn ensiksi. Ja nämä keskustelut ovat olleet tehokas väline, jolla olemme voineet taata tehokkaan täytäntöönpanon ja sen, että poliitikot osallistuvat aktiivisesti. Mielestäni meidän pitää vahvistaa parlamentaarista valvontaa edelleen. Siihen liittyy muutamia haasteita. Ensinnäkin usein näemme, että monella valiokunnalla on toimivaltaa, talousasian valiokunnalla, Eurooppa-valiokunnalla, ja välillä toimivaltojen ja yhteistyön koordinointi on vaikeaa valvonnan takaamiseksi, ja välillä poliittista tahtoakin puuttuu päätösten saamiseksi. Kun puhumme kansallisista ja EU-asioista, niin mielipiteetkin eriävät. Koesiopolitiikka on monimutkainen asia. ja Monet toimielimet ja tahot osallistuvat sen toteuttamiseen. Niin tämä johtaa valtavaan tietomäärään. Olen tyytyväinen, että me kiinnitämme huomiota hankkeiden hyödyllisyyteen yhteiskunnan kannalta. Ja kollegat olette varmasti samaa mieltä, että on sellaisia tapauksia, tapauksia joissa tukikelpoinen hanke näyttää innovatiiviselta ja järkevältä, mutta se ei kuitenkaan tuota tuloksia. Meidän parlamentin jäseninä pitäisi kutsua keskushallinnon, alue- ja paikallishallinnon edustajia vuoropuheluun puhumaan hankkeiden täytäntöönpanosta. Me emme tarvitse pelkästään fyysisiä fysikaalisia indikaattoreita, vaan meidän pitäisi myös mitata ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Meidän pitää tuntea tässä yhteisön näkökulma asiaan. Uusi, uudessa kohesiopolitiikassa äm, kiinnitetään ennen kaikkea laatutavoitteisiin huomiota ja niiden valvomiseen. Valvonnassa meidän pitää kiinnittää huomiota näiden toimien tehokkuuteen ja siihen, miten ohjelman täytäntöönpano vaikuttaa itse tavoitteiden saavuttamiseen. Rakenne ja kohesiopolitiikassa on kaikki välineet, arviointi, indikaattorit tukevat kurinalaisuutta ja pitää tutkia, ovatko indikaattorit todella saavutettu. Systemaattisella indikaattorilla parlamentti voi osallistua valvontaan paremmin. Anna tästä muutamia esimerkkejä siitä, miten valvontaa voitaisiin parantaa. Ensinnäkin selkeä valvontajärjestelmä kansallisella tasolla on tarpeen. Toimielinten vastuualueet pitää määritellä tarkoin ja menettelyjä pitää, menettelyitä pitää yksinkertaistaa. Me tarvitsemme hallintoa ja täytäntöönpanojärjestelmiä, jotka ovat selkeitä. Ja lisäksi parlamentin toimivallan pitää olla selkeää. Erikoisvaliokuntien pitää osallistua investointiprioriteettien määrittelemiseen. Me tarvitsemme myös parlamentaarista valvontaa, jonka pitää tapahtua myös hankkeen välivaiheessa. Yksi tärkeä ala valvonnassa on myös hankkeen hyödyn arvioiminen yhteiskunnan kannalta. Me tarvitsemme yhteistyötä sekä sosiaalisten että talouden että eri toimielinten välille. Kansallisten parlamentin edustajat edustavat kansaa. Kansa on valinnut heidät ja he tuntevat kansan tarpeet. Meidän tulee taata, että EU-rahoitus todellakin vastaa kansalaisten tarpeisiin. Me yritämme myös suunnitteluprosessiin ja muihin toimiin saada kansalaiset osallistumaan ja aiomme myös parlamentaariseen valvontaprosessiin osallistaa kansalaisia. Me emme tarvitse pelkästään tilasto- ja konkreettisia indikaattoreita vaan muutakin kriteerejä. Valvontajärjestelmä pitäisi räätälöidä alueellisiin ja jäsenvaltiokohtaisiin kriteereihin. Me tarvitsemme kohdennettuja tapaamisia, epämuodollisia tapaamisia, Näkemysten vaihdolla on tärkeä rooli. Kohesio- ja rakennepolitiikan menestys riippuu meidän asenteestamme ja meidän sitoutumisestamme kansallisissa parlamenteissa. Kansallisten parlamenttien vastuu on valtava. Haluaisin kiittää vielä kerran mahdollisuudesta puhua tästä ai- tärkeästä aiheesta ja ö, mielelläni keskustelen kollegoiden kanssa. Ö, odotan innolla kaikkien kommenttien kuulemista. Kiitos myös diskussioista. Thank you uh, very much indeed. And... Kovasti kiitoksia sitten Joannis Kefalojannis Kreikan parlamentista. Thank you, Madam Chairman. Thank you for holding this event and inviting... Kiitoksia puheenjohtaja mahdollisuudesta kertoa Kreikan parlamentin roolista, kun uutta koisopolitiikkaa hahmotellaan. Ja nyt jatkan kreikaksi. Kreikan talous on kärsinyt kovasti kriisistä. Ja siksi meidän täytyy nyt todella hyödyntää tästäkin syystä kohesiopolitiikassa raikan kasvua. Annan yhden esimerkin tavoitteistamme. Jos ajatellaan asukasta kohden olevaa tuloa, se on 94 prosentista mennyt 79 prosenttiin. Ja sitten se on sitä paitsi laskenutkin jatkuvasti jo vuosikymmenen ajan. Parlamentilla on kuitenkin tärkeä rooli ollut, kun uusista asetuksista on keskusteltu ja neuvoteltu uudeksi kohdallisuuspolitiikaksi 2014-2020. Vuosineuvottelun jälkeen summat ovat tiedossa, mitä EUsta saadaan. Hyvät naiset ja herrat, Kreikalla on erittäin tärkeää saada voimavaroja EUsta. Paljon muuta ei enää ole oikeastaan julkisten investointien osalta, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Siksi täytyy panna tärkeysjärjestykseen myös tavoitteet. Tarvitsemme myös täsmällisen aikataulun. Jos ajatellaan rakenne rahastojen varoja 2014-2020, niin ne muodostavat varsinaisen mahdollisuuden meille. Voidaan myös pystyä paremmin ratkaisemaan eri ongelmia. Tästäkin uusi esimerkki. Nimittäin me pystymme nyt käyttämään kaikkia mahdollisuuksia, joita Valma alueella on tarjollaan. 2014-2020 meidän täytyy toimia niin, että näillä varoilla olisi katalysaattorin rooli, että myös sitten seuraavalla vuosikymmenellä saadaan vielä uusia investointeja. Näin saadaan hyvä perusta myös sille, että luodaan yritysystävällinen ilmapiiri. Näin voidaan suuntautua ulospäin maasta ja luoda yrittäjyyttä, saada aikaan innovointia, todellista lisäarvoa. Nämä uudistukset ja toimet, jotka on nyt toteutettava 2014-2020, tähtävät siihen, että saadaan enemmän työpaikkoja, leikataan siis työttömyyttä, päästään tulotasolla ylöspäin, kuten aikaisemmin, lisätään tuottavuutta, kilpailukykyä kohennetaan, myös kauppatasetta parannetaan, pyritään poistamaan myös eriarvoisuutta. Pyrimme toteuttamaan kaikki uudistukset, joita tarvitaan kaikilla aloilla, jotta tämä näkymä voidaan toteuttaa. Tämä rahoitus vastaa aivan myös komission asiakirjaa. Me olemme asettaneet kuitenkin tavoitteet tärkeysjärjestykseen. Ensinnäkin täytyy vahvistaa kilpailukykyä, avata yritykset, pk-yritykset ulospäin. Meidän täytyy luoda myös laadukasta yrittäjyyttä. Voisitteko voiko sen hitaammin? Luette kovin nopeasti ja tulkeilla vähän ongelmia. Tämä koskee kyllä ihan kaikkia. Älkää puhuko liian nopeasti ε, πρόκειται για την πιο εμβληματική των προτεραιοτήτων, καθώς σηματοδοτεί με το περιεχόμενο. Toisin sanoen, me tarvitsemme todellista tärkeysjärjestystä asioille, ja näin voidaan luoda uutta kehityksen mallia. Kaikki kilpailukykyisimmät alat, matkailumaatalous, jalostus ja niin edelleen ovat hyvin tärkeitä myös tässä, kun varoja jaetaan. Meidän täytyy myös paremmin hyödyntää inhimillistä pääomaa ja käyttää sosiaalista energiaa aktiivisesti. Sekin on erittäin tärkeällä sijalla rahoituksessa. Näin voimme vastata, vastata kriisin haasteisiin, korjata politiikkaa järkevästi ja näin ratkaista rakenteelliset ongelmat myös työmarkkinoilla. Me tiedämme, että työttömyys on hälyttävissä mit- mitoissa, varsinkin noiden parissa, ja siksi meidän on mahdollisimman hyvin saada nuoria myös työmarkkinoilla ja lyhentää myös pitkäaikaistyöttömyyttä. Me tarvitsemme myös järkevästi luotua työmarkkinapolitiikkaa, että saadaan talous elpymään. Me tiedämme, että meidän täytyy myös tehokkuutta lisätä koulutusjärjestelmässä maassamme ensinnäkin luoda paremmat yhteydet koulutuksen, ammattikoulutuksen, elinkeisen oppimisen ja työmarkkinoiden välillä. Meidän täytyy näinkin luoda uusia työpaikkoja ja aktiivisesti saada ihmisiä työmarkkinoille. Kolmas tavoite, ympäristönsuojelu ja siirtyminen talouteen, joka kunnioittaa ympäristöä. Meidän täytyy käyttää voimavaroja tehokkaasti ja pyrkiä vähentämään – hiilidioksipäästöjä. Meidän täytyy luonnon ympäristöä, kulttuuriympäristöäkin suojella ja olla huolinen myös luonnonvarojen käytössä. Kansanterveys on tärkeällä siellä myös. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on edistettävä ja lisätä energiatehokkuutta. Tässä myös ehdottoman tärkeitä asioita. Luonnon ja kulttuurin ympäristön suojelu on erittäin tärkeää jossa meidän yrityksellämmekin voi olla tärkeä osansa. Lisäksi on kehitettävä ja uudistettava, täydennettävä perusrakenteita, jotka ovat tärkeitä maantaloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. Liikenne alan tärkein tavoite on luoda kansallinen liikennejärjestelmä ja ennen kaikkea yhteen toimivuutta kehittää. Välittömissä toimissa Tämän lisäksi meidän täytyy saada aikaan kestävää kaupunkiliikennettä. Näinkin voidaan suojella ympäristöä. Mitä tulee sitten energiaperusrakenteisiin, niin me haluamme hyödyntää myös vesivoimaa kansallisesti. Sekin on yksi mahdollisuus vähentää riippuvuutta ulkomaiseen energiaan. Lisäksi voidaan vielä kehitellä myös energiasähkösektoreita. Meidän täytyy myös jakelussa luoda järkeviä järjestelmiä kilpailukyvyn edistämiseksi markkinoilla. Ja näin voidaan tarjota kuluttajille myös enemmän palveluita, hyödyntää paikallisiakin energialähteitä. Nämäkin ovat tärkeitä tavoitteita alalla. Lopuksi vielä tärkeällä siellä rahoituksessa meidän parlamenttimme mielestä on uudella ohjelmointikaudella se, että me voimme lisätä institutionaalista valmiutta, hallinnollista kapasiteettia alueellisesti ja paikallisesti. Kaikki tuki ohjelmaan liittyvät hankkeet ovat meidän mielestämme tarpeellisia. Meidän täytyy luoda myös suotuisa ympäristö yrittäjille, yrityksille. Lisäksi meidän täytyy olla parempi yhteys yritysten ja paikallisten ja kansallisten ohjelmien välille. Hyvät naiset ja herrat, olennaista on tämä kaikki toteuttaa myös käytännössä. Ja kuten kokemukset ovat osoittaneet, tässä tarvitaan yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. Meidän täytyy luoda yhteinen näkemys asiasta. Jos tämä pelkästään kansan näkökulmasta toteutetaan, me menetämme mahdollisen lisäarvon, jota meille tuo Euroopan unionin kohesiopolitiikkaa. Toisin sanoen, meidän on luotava synergia Euroopan unionin tasolla – keskityttävä nimenomaan kasvun moottoreihin, jotka luovat kestävää työ, työllisyyttä, innovointia, tutkimusta ja kehitystä. politiikka on Euroopan unionissa hyvin tärkeä julkisen investoinnin lähde näiden tavoitteiden hyväksi. Lisäksi emme saa enää myöskään sivuttaa makroalueita, koska tämän myötä voidaan varmasti myös torjua sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia eri alueilla, jotka saattavat olla hyvin suuriakin. Näiden on vahvistaa valtioiden välistä yhteistyötä. Lisäksi saadaan aikaan todellista taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta kestävältä pohjalta. Olemme kiitollisia Ekon valiokunnan aloitteesta laatia lausunto, makrotaloudellisesta strategiasta. Näin voidaan lisätä myös välimerellä kohesiota. Euroopan yritykset ovat riippuvaisia myös yhteisöstä. Siksi täytyy luoda tämä todellisuus ja suojata kansalaisia. Aloitteen ansiosta varmasti voimme kohettaa yhteiskuntia ja yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Meidän täytyy tuoda etualalla niitä kysymyksiä, jotka meitä kiinnostavat, mutta Euroopan parlamentin myötä voidaan ehkä myötä tarkemmin myös ongelmia, joita Euroopan alueella on. Tämän myötä saadaan ehkä joustoa lisää myös kriisinhallintaan ja ratkaista nämä nopeammin. Thank you, and I would like to give the floor now. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi ikään kuin kokoustemme pysyvä jäsen, joka edustaa Saksan Anhaltia ja liittoneuvoston Saksasta Rainer Robras Saksaksi ei niin nopeasti voi puhua, että sinä voit hitaammin puhua, se helpottaa tulkkiakin. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Sopimuksessa EUn toiminnasta eurooppalaiset rakenne- ja investointirahastot saavat tarkat tavoitteet, nimittäin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisen. Näiden tavoitteiden Tavoitteiden puitteissa rahastoilla on tärkeä rooli Eurooppa 2020 strategian toimien tukemisessa jäsenvaltioissa, osavaltioissa ja alueilla. Näistä toimista määrätään esimerkiksi kansallisessa uudistusohjelmassa ja mahdollisesti myös maakohtaisissa suosituksissa, jotka komissio antaa. Eurooppalaiset rakenne- ja investointirahastot eivät siis ole mikään budjetti, josta voi käyttää mielin määrin varoja Eurooppa 2020-strategian toteuttamiseen, vaan nämä rahastot voivat ja niiden pitää omalla tavallaan auttaa sekä yhteenkuuluvuuden edistämisessä että Eurooppa 2020-strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Nämä nyt kun tällä ohjelmakaudella käsittelemme kumppanuussopimuksia ja toimintaohjelmia, me huomaamme selkeästi nämä jännitteet, joita Eurooppa 2020 tavoitteiden ja alueellisten ja paikallisten kehitysvaatimusten välillä on. Miten voisimme käyttää rakentavasti näitä jännitteitä niin, ettei niistä synny ristiriitoja ja niin, ettei Eurooppa 2020 tuota riittämättömiä tuloksia, kuten edeltäjästrategiaansa? Vastaus on mielestäni alueellisen ulottuvuuden johdonmukainen huomioon ottaminen. Tietysti alueellisen ulottuvuuden käsite pitää ensiksi määritellä tarkasti, me puhu aivan eri asioista. Minä, mielestäni siinä on nimittäin kyse kolmiulotteisesta konseptista, joka Euroopan kansallise, eurooppalaisella, kansallisella, paikallisella ja alueellisella tasolla pitää ottaa samaan tapaan huomioon. Ensimmäisessä ulottuvuudessa ö, nimittäin tasapainottamisessa on kyse siitä, että yritämme tasapainottaa taloudellisia ja sosiaalisia, taloudellisia ja sosiaalisia epätasapainoja alueiden välillä ja käyttää alueellisten alueiden ominaisen potentiaalin hyödyksi. Toinen ulottuvuus taas velvoittaa poliittiset toimijat Euroopassa horisontaalisesti ja vertikaalisesti johdonmukaisen ja monialaisen toimivallan käyttöön. Ja sitten kolmas ulottuvuus, nimittäin alueellinen hallinto, vaatii julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden verkostoitumista. Eurooppa 2020 strategia antaa meille päätavoitteineen ja ohja- ohjausmetodeineen kansallisilla uudistusohjelmilla välineen, jonka avulla voimme sovittaa yhteen kansalliset, paikalliset ja alueelliset tavoitteet ja eurooppalaiset tavoitteet, mutta meidän pitää eurooppalaisten sääntöjen lisäksi keski, ä, antaa liikkumavaraa joustaville, älykkäille ja innovatiivi, innovatiivis, innova, innovatiivisille ratkaisuille paikan päällä. Meidän pitää asettaa eri tavoitteita eri alueilla. Jäsenvaltiot voivat jäsenvaltion tasolla tätä prosessia on jäsennelty kansallisten uudistusohjelmien ja maakohtaisten suositusten kautta. Alueiden tasolla sitten taas kumppanuusohjelmat ja toimenpideohjelmat ovat se keskeinen vipu, jolla voimme kehi- näitä kehitysstrategioita linjata Eurooppa 2020 strategiaan. Vaikka eh, tässä ei ole alueellisia eroja otettu huomioon. Eurooppa 2020 strategiaa pitää toteuttaa myös alueellisella tasolla, jotta se olisi menestynyt. Tämä tarkoittaa, että eri alueet e, ominaisuuksineen voivat eri tavalla auttaa saavuttamaan kansallisia tavoitteita. On eri syitä sille, miksi näitä kansallisia tavoitearvoja ei voida toteuttaa kaikilla alueilla samalla tavalla. Ensinnäkin kuilu nykytilanteen ja tavoitteen välillä saattaa olla jossakin, jollakin alueella liian suuri ja saattaa olla täysin epärealistista odottaa, että kaikki alueet saavuttavat samat tavoitteet ja lisäksi potentiaali on erilaista eri alueilla. Ja alueellisen yhteenkuuluvuuden hengessä täytyy kysyä, miten voitaisiin ilman temaattisia alueellisia tavoitteita varmistaa, että toisaalta heikommat alueet eivät jää jälkeen ja jää eurooppalaisesta kehityksestä, ja sitten taas toisaalta vahvemmat vahvemmat alueet myös ylittävät nämä Eurooppa 2020 tavoitearvot niin, että kehitystavoitteet voidaan saavuttaa. Eurooppa 2020 strategiassa on piilee siis tietty alueellisen eriytymisen vaara, ja tätä on mainittikin tänään jo. Ohjelma kaudella siis pitää kehittää alueellisesti sopeutettuja ohjelmia, jotka ö, ottavat huomioon Eurooppa 2020 strategian. Neljä skenaariota ovat mahdollisuuksia. Ensimmäisessä skenaariossa on kyse siitä, että vahvimmat alueet voivat parhaiten ponnistella enemmän tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä vahvemmat alueet siis olisivat tavallaan moottorina koko, koko Euroopan laajuisten tavoitteiden saavuttamisessa, mutta ongelma on se, että alueellisia, alueelliset erot saattaisivat jopa kasvaa tästä skenaariossa. Toinen skenaario perustuu siihen oletukseen, että heikot, että heikot alueet voisivat äm, ponnistella samassa määrin, mutta Öm, mutta tässä siis ponnistelu siis samantyyppistä joka ö, puolella ja ö, alueelliset erot pysyvät, pysyivät samas, samana. Kolmannessa skenaariossa ö, vahvimmat alueet eivät voi enää parantaa suoritustaan ja sen takia vah- heikompien alueiden pitäisi ponnistella vielä enemmän Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä skenaariossa alueellisia eroja vähennettäisiin kaikista eniten ja Eurooppa 2020 tavoitteet ja kohesiotavoitteet ovat tässä lähimpänä toisiaan. Mikään näistä skenaarioista ei ole pätevä kaikilla politiikan alueilla ja siksi jokaisen alueen pitää omalla tavallaan toteuttaa Eurooppa 2020 strategia. Temaattiset säännöt eivät auta. Öm, ohjelma prosessissa on ö, siis kyse siitä, että löydetään oikea kehityspolku tietylle alueelle. Öm, jotta voimme vahvistaa alueellista ulottuvuutta kohesiopolitiikassa, niin meidän pitää korostaa näissä asetuksissa myös joustavuutta. Varmasti Eurooppa 2020 strategialla voidaan koordinoida alakohtaisia strategioita, optimoida niiden alueellista vaikutusta ja parantaa niiden menestystä kaikilla alueellisilla tasoilla sitä kautta, että vältetään negatiivisia vaikutuksia, toimien vaikutuksia. Lisäksi vain integroitu aluekehitys voi löytää tasapainon kestävän kehityksen, kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden välille. Tällä ohjelmakaudella tämä lähestymistapa, sitä ei kuitenkaan saa sekoittaa sääntelyn keskittämiseen ja kohesiopolitiikan keskushallintoon. Muutama esimerkki. Uudet asetukset, niissä määrätään keskittymään, jotta vipuvaikutusta voidaan vahvistaa. Mutta onko järkevää rajata nämä ö, temaattiset tavoitteet tietyllä alueella kolmeen, vaikka ö, asetuksessa voitaisiin määrätä myös neljästä tavoitteesta. Lisäksi nämä kriittiset massat, niistä ei, niitä voi sinä, niitä vastaan ei voi sanoa juurikaan mitään, mutta jos tämä tässä liioitellaan tätä argumenttia, niin silloin päästäisiin siihen olettamukseen, että paljon rahaa auttaa paljon. Tosiasiassa minä olen tämän integroidun ohjelmoinnin periaatteen ymmärtänyt aina eri tavalla, nimittäin aivan kuin reseptin 80 prosenttia tästä taikinasta koostuu kolmesta aineksesta, jauhosta, voista ja sokerista, mutta ilman sellaisia aineksia, kuten esimerkiksi mausteita taikinasta, tulee varmasti mauton. Jos puhumme tässä EU-termein, niin juuri nämä pienet ainekset jo, niillä on suurin vipuvaikutus. Onko siis järkevää, että kun keskittymisaste on 80 prosenttia, niin pitäisikö sitten äh, tiukasti säännellä noita 20 prosenttia äh, niin, että että näitä valoja esimerkiksi sitten voitaisiin käyttää kokemusten vaihtoon tai näkemysten vaihtoon, vaikka tämä onkin tunnistettu heikoksi kohdaksi. Otammeko tarpeeksi huomioon kohesiopolitiikan toimien alueellisen ulottuvuuden, jos EU-komissio omissa analyysissään mm, pohjaa kaiken toimintansa keskiarvoihin ja jättää näin alueelliset erot huomiotta esimerkiksi laajakaistan rakentamisen suhteen. Kohesiopolitiikan eh, politiikasta jäisi mielestäni pois tämä alueiden ominaisen potentiaalin hyödyntäminen, jos toimenpideohjelmassa ei ole mahdollista huomata eri alueiden erityistilanteita. Mielestäni Eurooppa 2020 strategian linkittäminen uuteen kohesiopolitiikkaan asettaa korkeita vaatimuksia kohesiopolitiikan välineiden alueellisille vaikutuksille. Kukaan ei väitä, että uusi koheesiopolitiikka tuottaisi myös tulevaisuudessa sellaisia vaikutuksia, jotka edistävät alueellista tasapainoa. Tätä varten kuitenkin tarvitsisimme alueellisesti sopeutettuja joustavia ratkaisuja ja vähemmän keskitettyä sääntelyä. Koheesiopolitiikan toimijoiden pitää yhdessä johdonmukaisesti ja monialaisesti ottaa vastuunsa vakavasti, ja tätä varten me tarvitsemme keskinäistä luottamusta ja toimivia päätöksentekomekanismeja, joita meillä onkin jo käytössä. Ja lisäksi tämä alueellinen hallinto antaa meille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä, mutta samalla meidän pitää vaihtaa kokemuksia ja verkostoitua alueen ja maiden rajojen yli. Öö, lisäksi tämä Eurooppa 2020-strategian väliarviointi vahvistaa lähtöistä lähemmistapaa, eli tätä place-based approachia. Olen iloinen, että alueiden komitea on tehnyt hyvää työtä Euroopan 2020-strategian uuden suunnan parissa. Hyvät naisten herrat, nyt kun maailma globalisoituu ja monimutkaistuu, meidän pitää tehdä äh, meidän pitää politiikassa äh, lisätä yhteistyötä, kestävää kasvua ja ihmisten elämänlaatua. Ja tämän pitää perustua tasapainon keskushallinnon ja hajauttamisen, maailmanlaajuisuuden ja paikallisuuden sekä kansalaisten osallistamisen ja asiantuntijoiden ö, välille. Kiitos. Move to the Danish Folketing. Kiitoksia sitten Tanskan kansankeräjiltä Mette Jenny Denker, olkaa hyvä. Hei Fomen. Helvissä har paljon kiitoksia puheenjohtaja. Onneksi me olemme tänään puhuneet hyvin paljon kestävästä, kestävyydestä ja jos nyt no, yhteiskunta täytyisi muuttaa kestäväksi paikallisella tasolla, niin sitten pitäisi myöskin tarkastella, miten kuluttajat näkevät tuon kestävyyden. Voin vain kertoa, miten Tanskan kuluttajat näkevät sen. Me haluamme, että maailmasta tulee parempi, että meillä on rakkautta, rauhaa ja niin poispäin. Mutta tämä ei ole kuluttajalle kuitenkaan niin tärkeä. Kuluttajat ajattelevat itseään, perhettään, työpaikkaansa ja paikallisyhteisöään. Tämä kiinnostaa kuluttajia. Ja jos me haluamme muuttaa tätä kestävyyttä, meidän täytyy ajatella paikallisesti eikä maailmanlaajuisesti. Mutta kansalaiset pitävät myöskin paikallista muutoksista. Kuluttajat maksavat mielellään enemmän, jos sitten voidaan pitää kiinni työpaikoista paikallistasolla ja myöskin yhteiskunnalliset aspektit ovat tärkeitä kuluttajille. He ovat mielellään osa suurempaa. Jos nyt voidaan tehdä jotain, mikä yhdistää esimerkiksi naapureita, perhettä, ystäviä, niin sitten kuluttaja voidaan houkutella ja sitä paitsi kuluttajat mielellään säästävät rahaa. He haluavat kyllä ottaa pienen riskin, mutta eivät liian suurta. Ja kuluttajat haluavat myöskin koko ajan tietää, mitä hyötyä he voisivat saada What's in for me? Ja nyt tiedämme, että kuluttajat pitävät paikallisista muutoksista, he ajattelevat ensisijaisesti omaa perhettään, paikallisyhteisöä, että he ovat mielellään osa suurempaa yhteisöä, eivät halua ottaa suuria riskejä, vain vähän. No mitä sitten kestävä investointi tarkoittaa esimerkiksi Tanskassa? Meillä on hieno saari Tanskassa, se nimi on Samsö, alle 400 asukasta tuolla saarella. Ja siellä on hyvin tyypilliset ongelmat maaseutualueella. Ihmisiä muuttaa pois, työpaikkoja lähtee pois, ja vuonna 1997 asetettiin tavoite, että kymmenen vuoden sisällä saaren täytyy käyttää sataprosenttisesti kestävää energiaa. Ja sitten voidaankin pohtia, miten neljä tuhatta ihmistä voidaan saattaa sellaiseen tilanteeseen, että he lähtevät samaan suuntaan ja myöskin pyrkivät tuohon kestävään kehitykseen – heidät täytyy ottaa mukaan, mutta ei siten kuin poliitikot sanovat, kun he tarkoittavat sitä, että ihmiset pitäisi integroida, koska poliitikot sanovat mielemään, että meillä on loistava suunnitelma, puolatteko sitä vai ette? Ei, nyt todellakin kysyttiin kansalaisten mielipidettä. Kansalaiset sanoivat, tai heiltä kysyttiin, että haluaisimme elää kestävän, kestävällä energialla, miten voisit vaikuttaa, niin sitten siellä haluttiin esimerkiksi biokaasulaitosta, haluttiin lämpölaitos, pieni voimalaitos, jolla voitaisiin hoitaa energiatuotanto ja kaikki näkivät, miten tilanne oli muuttunut ja miten voitaisiin enemmän mennä kohti kestävää energiakäyttöä ja tämän he havaitsevat myöskin omassa lompakossaan. He, heidän ei tarvinnut käyttää rahaa arabialaiseen öljyyn, vaan rahat maksettiin biokaasulaitokselle. Ja näin sitten kansalaiset otettiin mukaan. Heidän piti itse olla mukana ja he näin ollen voittivat myöskin paljon. Ja he olivat motivoituneita tekemään enemmän työtä. Kansalaiset sanovat, että mitä hyötyä minulla tästä nyt on. Viljelijät totta kai hyötyivät, Myöskin hotellin omistajat hyötyivät, koska valtuuskuntia saapui kaikkialta maailmasta. Käsityöläiset hyötyivät. Ja näin uusia työpaikkoja saatiin tuolle pienelle saarelle, josta muuten muutti paljon ihmisiä pois. Ja yritykset saattoivat laajentua. Totta kai tarvitaan tuulimyllyjä, jotta saataisiin kestävää energiantuotantoa – ja jos nyt sitten tuulimylly rakennetaan jonnekin lähelle asutusta, niin ihmiset näkevät sen ja sanovat, että no se on kyllä melko suuri ja ruma. Ja kuulen jopa metelin, mitä se aiheuttaa. Mutta jos on tuulimyllyn omistaja, ja jos se sitten tuottaa omaa energiaa omaan käyttöön, niin sitten tuulimyllyt nähdään kyllä hyvin eri tavalla. Me todetaan, että no, tämä on minun tuulimyllyni. Tuulimyllyt ovat aina vähemmän rumia, jos ne omistaa itse. Ja Samsöllä tuulimyllyt ovat kaikki kauniita, koska ne kuuluvat paikallisille väestölle, paikalliselle elinkeinon harjoittajille ja yhteisölle. Nyt sitten on esit, asetettu uusi tavoite. 2030 ei haluta käyttää enää fossiilisia polttoaineita – ja uskon, että se saavutetaan. Tässä ollaan jo hyvällä tiellä. Kaksi kolmasosaa ajoneuvoista toimivat sähköllä. Siellä on myöskin aurinkokennoja. No, tämä oli joskus aikaisemmin tylsä saari, jossa yrity, josta yritykset lähtivät pois, ja nyt se on maailman kuulu, koska siellä harjoitetaan kestävää energiantuotantoa, eli jokaisella kulttuurilla on jotakin myönteistä tarjottavana, ja kestävyyshän tarkoittaa sitä, että käytetään sitä pohjaa, niitä mahdollisuuksia, joita on, ilman että kaikki vain tuotaisiin. Totta kai tämä on vaarallista globaalissa yhteiskunnassa, missä monet yritykset näkevät koko maailman ikään kuin <clears throat> yritysmallinaan, mutta myöskin paikalliset mahdollisuudet täytyy löytää uudestaan. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia kansalaisille ja rahat jäävät tuonne paikallisyhteisön käyttöön. Ja sitten pitäisi myöskin investoida. Kaikki yhteiskuntaluokat voivat olla ylpeitä. Ja meidän poliitikkoina täytyy tukea yhteisöjä tässä. Miten voimme tehdä tämän? No, meidän ei pitäisi olla niin byrokraattisia. Meidän pitää ajatella kohderyhmää. Kenen pitäisi olla määräysten käyttäjä, soveltaja, ja nyt kyse on politiikasta paikallistasolla, ja jos meillä on tällaisia kaikenlaisia monimutkaisia lomakkeita, niin ei tätä tarvita. En tiedä, miltä tilanne näyttää teidän jäsenmaissanne, mutta Tanskassa tilanne on se, että ne ihmiset, jotka asuvat maaseudulla, heillä ei ole kaikkein korkeinta koulutustasoa. He tekevät paljon vapaaehtoispohjalta ja jos sitten heille annetaan tuollainen joku lomake, jossa on satoja sivuja, ja sitten tarvitaan apua, jotta sen voi edes täyttää, niin ei se kyllä kauheasti motivoi. Meidän täytyy mennä hiukan, tai mennä tuonne kohti tuota kohderyhmää. Meidän täytyy tunnustaa, että nämä tilanteet voivat olla ongelmallisia, jos nyt kaikkien määräysten pitäisi päteä kaikkialla. Tästä syystä vetoisin myöskin siihen, että ei käytettäisi ainoastaan BKT äh, kriteerinä, koska sitten emme saavuta tavoitettamme. Jos kysyn äh, ihmisiltä äh, harvaan asutulla alueella, niin he sanovat, että me tarvitse rahaa. Me olemme ylpeä kansa ja me onnistumme kyllä itse, mutta se mitä tarvitsemme on se, että kukaan ei asetu tiellemme ja meidän poliitikkoina pitäisi pohtia myös tätä tehtävänämme on löytää tasapainoa. Totta kai hake, hakumenettelyn täytyy olla kunnossa, mutta sen ei pitäisi olla niin byrokraattinen, että mitään aloitteita ei enää tuollaisella alueella voitaisiin täytäntöönpanna. Kiitoksia. Seitsemän puheenvuoropyyntöä kansallista parlamenteista. Muuten sitten Euroopan parlamentistakin edellisessä keskustelussakin Nikos pyysi jo puheenvuoroa. Ole hyvä. Thanks a lot. I will speak in Greek. Kiitoksia, aion puhua kreikkaa. Tämä yhteistyö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on erittäin tärkeää. Se on kaksisuuntaista liikennettä sitä paitsi. Minusta se on tärkeää. Nimittäin jos me pystymme täällä keskustelemaan ja tekemään todellista yhteistyötä poliittisesti ja niiden kysymysten parissa, joita me valmistelemme, niin on hyvä muistaa, että monipolitiikka on lähtöisin hallituksista. Meidän maissamme sanotaan puolestaan, että ei, kun se tulee Euroopan unionista. Minusta meidän pitäisi myös miettiä, mitä se vaikuttaa meidän valiokuntaammekin. Euroopan parlamentissa me olemme todellakin halunneet käydä vuoropuhelua seuraavasta ohjelmointikaudesta hallitusten, alueiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta pystyisimme näitä kumppanosopimuksia valmistelemaan. Usein me olemme nähneet, että hallitukset eivät ole kovin halukkaita – osallistumaan kolmikantaa yhteistyöhön, eli yhdessä kansalaisyhteiskunnankin kanssa. He eivät halua sitoutua näihin sopimuksiin, hylkäävät kokonaan, tai sitten haluavat vähemmän sitovia sopimuksia. Eli tässä tarvitaan kansallisten parlamenttien keskenkin enemmän yhteistyötä, jotta kussakin maassa toteutetaan tätä. Jossakin se on jo pidempi perinnekin, mutta kaikissa täytyy päästä näihin kumppanuuksiin. Alueet, kansalaisyhteiskunta ja valtion on tehtävä yhteistyötä. Toisin sanoen, jo ensi vuoden alusta kaikkien maiden pitäisi olla valmiina, että voidaan allekirjoittaa laadukkaat kumppanuussopimukset komission kanssa. On aika vähän tahoja, jotka ovat tajunneet nämä vaikeudet luoda tällaista yhteistyötä ja luoda yhteyksiä. Toiseksi makrotaloudelliset ehdot. Moni meistä oli näitä ehtoja vastaan. Toisin sanoen, tässä tavallaan tuomitaan yhteisöt ja alueet vain sen takia, että valtiot ovat pärjänneet huonosti. Ja sitten 28 hallitusta hyväksyy nämä makrotaloudelliset tiedot ilman, että parlamentit siihen reagoivat. Tämä kaikki on kirjattu myös säädöksiin nyt. Eli tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy ruveta myös täytäntöön panemaan näitä säädöksiä ja määräyksiä vaikka Euroopan parlamentti ei koskaan täysistunnossa ole edes hyväksynyt tätä periaatetta makrotaloudellisiksi ehdoiksi. Vaikka me olemme nostaneet kätemme ylös tässä, niin siksi minä esitänkin kansallisille parlamenteille nyt, että keskusteltaisiin myös siitä, mikä vastuu on hallituksilla. Kansalaiset osoittavat sormellaan Euroopan parlamenttia, vaikka syy syntipukki ei täältä löydy. Kaikki Euroopan parlamentin jäsenet ovat pyrkineet taivuttelemaan hallituksia. Ovat sanoneet, että 28 maassa erot johtavat katastrofaalisiin seurauksiin syistä, jotka olemme ottaneet esille jo täällä valiokunnassa. Kuitenkin kaikki on nyt hyväksytty ja allekirjoitettu. Sitten kolmas elementti vielä. Euroopan parlamentin valiokuntamme ja muutkin valiokunnat ovat halunneet nimenomaan eurooppalaista talousarviota, eikä vain 28 jäsenvaltion yhteistä talousarviota. Tämä on erittäin tärkeää, eli meidän täytyy vielä enemmän keskustella kansallisten parlamenttien ja europarlamentin kesken. Ei ole sama asia, että puhutaan 28 eri talousarviosta, tai katsottaisiin sitten, mitkä ovat tarpeet innovoinnissa, työllisyydessä. Kaikki tämä on kovin erilaista. Tämä koskee myös kohesiota Tämä koskee myös hädänalaisten huomionottamista. Siksi meidän täytyy miettiä, miten me saavutamme eurooppalaiset tavoitteet yhtä lailla kuin kansalliset tavoitteet. Eli tämäkin edellyttää vielä enemmän vuoropuhelua. Lopuksi ottaisin esille vielä minusta tärkeän aiheen. Ehkä aika harva parlamentti tietää, mutta Euroopan parlamentti usein esittää myös kritiikkiä joka kohdistuu troikan politiikkaan. Siis ohi myös yhteisön politiikan, koska ei siinä ole mitään yhteispäätöstä neuvoston ja parlamentin kesken. Troikka on sattumavarainen ryhmä, joka tekee päätöksiä, antaa suosituksia, joita taas ei ole mitään äänestystä esimerkiksi. Euroopan parlamentti ei tähän osallistu. Euroopan parlamentissa on kuitenkin oma menettelynsä. Me olemme jopa käynnistäneet jo yhden käsittelyn todekkaa vastaan. Tämä on erittäin tärkeää, että tämä ymmärretään myös kansallisissa parlamenteissa. Meidän parlamenttimme on laatinut myös mietinnön, jossa sanotaan, että jos politiikassa ei tavoiteta makrotaloudellisia tavoitteita, jos on ongelmia se matkan varrella tullut, pitää korita politiikkaa yhdessä tietenkin asianomaisen jäsenvaltion hallituksen, mutta myös kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tähän liittyy kaksi olennaista tekijää. Politiikka ei saa iskeä kansanterveyteen, koulutukseen tai osapuolten väliseen vuoropuheluun. Eli siihen ei todellakaan pidä koskea. En tiedä, kuinka moni kansallinen parlamentti tuntee tämän päätöksen. Mitään yhteistyötä ei kuitenkaan ole harjoitettu kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä tässä aiheessa. Sillä varmastikin on oleva Euroopan vaaleissa tärkeä osansa. Euroopan parlamentti kuitenkin omi valiokunnissaan on keskustellut tästä aiheesta. Myös peräänkuuluttanut Troikan vastuunkantoa, kun ajatellaan, mitkä ovat olleet tulokset Troikan politiikasta. Varmasti aloite tulee vielä huhtikuussa. Olisi hyvä, että kriisiin koulussa olevissa maissa voitaisiin vielä keskustella tästä sekaperäisemmin. Luoda todellista yhteistyötä. Ehkä se olisi paras tapa hoitaa myös kriisi, ei niin kuin nyt. Um, Kiitos Espanjasta. Senaattori Manchado Lozano. Kiitoksia vain lyhyesti. Minä näen tämän valiokunnan globaalina valiokuntana ja sanoisin, että kun ajatellaan mitä pohdiskelua me nyt yritämme tuoda mukaan tähän, liittyy siihen myös syrjäisimpiin alueisiin, kohesio siitä näkökulmasta. Meillä on nyt takuu siitä, että puheenjohtaja on tässä paljon mukana. Minä korostan edelleen tätä kuitenkin. Ja sitten Olemme iloisia siitä, että on saatu jo unionilta varoja tähän. Olisi hauska nyt nähdä, että tämän kehityksen etenemissuunnitelmassa ollaan myös johdonmukaisia, ei siis vain kansallistasolla, vaan eurooppalaisella tasolla, että jo mietitään tarkemmin etenemissuunnitelmassa tätä, kuinka paljon meillä on sosiaalista kohesiota myös tässä varojen jaossa. Täälläkin olisi hyvä käydä tätä keskustelua. Pari kommenttia vielä lisää, ennen kaikkea liittyen EAKRään. Osana alueellista politiikkaa ja kohesiota, on kuitenkin ollut tärkeässä asemassa. Myös meidän Espanjan parlamentissamme, omassa ryhmässämme, olemme siihen luottaneet kovasti. Ja myös tästäkin varmasti valiokunnan puheenjohtajalla on kokemuksia. Lisäksi toteaisin, että sosiaaliset ongelmat ovat hyvin isoja eivät ole teknisiä ongelmia. Tekniikassa on paljon vähemmän ongelmia ja sen pitäisi siksi olla etusijalla. Ne ovat sosiaalisia ongelmia. Siksi ratkaisu löytyy enemmästä Euroopasta. Ainakin Espanjassa olemme tätä mieltä, ainakin mitä me nyt edustamme maassa meidän kansanpuolen ryhmässä. Ja lisäksi olisi hyvä myös pohdiskella myös sitten jos ajatellaan mittatikkuja ja indikaattoreita, Yleensä on BKT käytetty, joku äskeisessä osiossa puhui siitä, että BKTL kertoo sen, mikä se kertoo, mutta ei yhtään sen enempää. Eikä siinä ole mitään sosiaalista ulottuvuutta. Kyllä tässä pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin Euroopassa, että voidaan tätä miettiä muiden indikaattoreiden pohjalta, eikä pelkästään käyttää BKTL koska se johtaa moniin sosiaalisiin ongelmiin myös. Niitä se ei mittaa. Tämä on erittäin tärkeä kansanpuolueen ryhmä. Meidän parlamentissamme on tätä myös pitänyt myös esillä. Kiitoksia kovasti. Gracias. Kiitos. Victor Postinaru, Euroopan parlamentista. Thank you so much, Madam Chair. Distinguished colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät ystävät kansallisten parlamenttien edustajat. Tämän keskustelun ajoitus on hyvä, mutta ei pidä unohtaa. Ja ymmärrän kyllä oikeutetut huolenaiheenne makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Tässä kohtaa meidän pitää huomioida se, että Euroopan parlamentti systemaattisesti jatku- ja jatkuvasti vastusti tätä, mutta yksikään hallitus, mukaan lukien teidän hallituksenne, ei ikinä suostunut keskustelemaan tästä uudelleen. Teidän velvo- velvollisuutenne on ainakin selventää kotopuolessa, miksi hallituksenne toimi näin. Ja lisäksi Ja sitten tämä 60 miljardin euron rahasto, josta 10 miljardia menee verkkojen Eurooppa-välineeseen. Tämä on valtava rahasumma, mutta nämä varat voidaan käyttää järkevästi vain, jos oikeudelliset kehykset ovat ensimmäinen tammikuuta käytössä hyödyt yhteisöille, kaupungeille ja eurooppalaisille kansalaisille joka jäsenvaltiossa olisivat valtavat. Tässä on kyse keskuslämmityksestä, joka on suuri ongelma ei pelkästään Keski-Euroopassa, myös, vaan myös muullakin. Ja me olemme lisäksi ratkaisseet energian säästön ongelman. Öö, rakennusten saneeraus julkisesti ja yksityisesti on suuri innovaatio. Ja lisäksi me olemme ratkaisseet jakam, er- lämmityksen, jakeluverkon ja energian siirtoverkkojen ongelman. Tässä on kyse tehokkuudesta kolmannen sukupolven laitokset voivat tuottaa sekä lämpöä, energiaa että ilmastointeja, ilmastointia. Meidän pitää menestyksiämme, menestyksi, menestyksen vuoksi ö, määritellä tärkeimmät hankkeet EAKRstä ja kohesiorahastoista voitaisiin rahoittaa näitä energiaratkaisuja. Sama koskee uusiutuvia energianlähteitä, mutta jotta voimme tätä monialaista lähestymistapaa toteuttaa, me, tarvit, me se edellyttää sitä, että määrätään esimerkiksi hallintoviranomaisia. Ja monen rahaston lähestymistapa liittyy myös integroituun lähestymistavaan. Alusta lähtien pitää suunnitella hankkeita, jotka ovat, ottavat molemmat ulottuvuudet huomioon. Ja yksi toinenkin seikka on yhtä tärkeä. Sanoin aluksi, että 10 miljardia euroa, euroa rahastosta menee verkkojen Eurooppa-välineeseen. Samalla kun Euroopan parlamentti oli aluksi ainoa, joka taisteli sen puolesta, että nämä 10 miljardia jäävät jäsenvaltioihin. Olemme ratkaisseet tämän ongelman. Tämä sääntö, sääntö on kaikissa näissä asetuksissa Nämä varat ovat käytössä 31.12.2016 asti. Ja vaatimuksissa, vaatimukset verkkojen Euroopan välineessä liittyvät juuri näihin seikkoihin, jos jäsenvaltiot eivät voi käyttää näitä 15 prosenttia kohesiovaroissa, ensimmäinen tammikuuta 2017 noin 15 prosenttia teidän kohesiovaroistanne siirretään automaattisesti Brysseliin. Haluan tehdä tämän selväksi. Me olemme painottaneet paljon hallinnollista hallinnollisia valmiuksia. Jäsenvaltioiden pitää luoda valmiudet hankkeiden suunnitteluun ja niiden ö, toteutukseen. Euroopan parlamentti on siis lisännyt tähän kantansa. Me olemme hyväksyneet kaikki tarvittavat asetukset, mutta nyt asia on kiinni kansallisesta parlamenteista. Niiden pitää arvioida hallitusten valmius toteuttaa nämä toimet. Kansalliset par- parlamentit ovat velvollisia varmistamaan, että viranomaiset jäsenvaltioissa panevat täytäntöön oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti nämä toimet. Muuten tuloksia ei saada aikaiseksi. Tämä on valtava vastuu taistoa käytiin neuvoston kanssa, eli teidän hallitustenne kanssa. Neuvosto keskittyi hallitusten väliseen ulottuvuuteen itsepintaisesti. Me ja komissio, me onnistuimme saamaan sormen jälkemme mukaan ja keskitymme yhteisen metodiin kohesiopolitiikassa. Ja nyt sitten pitää siirtyä täytäntöönpanoon. Olen vakuuttunut, että alueemme ja kuntamme tarvitsevat näinä niukkoina aikoina kohesiopolitiikan hyötyjä. Niitä ei voida kuitenkaan toteuttaa, jos täytäntöpano ei ala heti ensimmäinen tammikuuta 2014 tai vuoden 2014 lopulla. Minun maani mukaan lukien, Romania mukaan lukien, saattaa valittaa, että tarvitaan enemmän aikaa ja niin poispäin, mutta kansalaiset eivät ole kärsivällisyyttä. Aikaa ei kerta kaikkiaan ole. Kiitos. Victor from... Kiitos, Viktor. Sitten Kroatiasta seuraavana herra Peter Brananovic. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, tämä on ensimmäinen kerta, että minulla on mahdollisuus puhua Euroopan parlamentissa ja jakaa kanssanne kokemukset kotimaastani, uusimmasta EUn jäsenmaasta. Ja haluaisin sanoa muutaman sanan joistakin aiheista, jotka ovat toistuneet keskustelussa. Jotkin puhujat totesivat, että Euroopan komissiolla on tarkoituksena vahvistaa rahoituksesta kuria, kun ajatellaan eurooppalaisten varojen käyttöä. Ja tämä on yksi parhaista asioista, jota nyt jotka, jonka näemme omasta näkökulmastamme. Kroatiassa meillä on ollut tapauksia, missä investoitiin ilman selkeää strategiaa, ilman selkeää tavoitetta ja sitten epäonnistuttiin. Kaikkein kehittyneimmätkään maat EU:ssa eivät voi tällaisia investointeja tehdä. Niillä ei ole varaa siihen. Ja sitten toinen asia, ja se on kehittyvä prioriteetti Kroatiassa, eli energiasektorin kehityksestä on kyse. Euroopan unionilla on kokonaisuudessaan sama ongelma edessään, niukkuus. Meidän täytyy lisätä energiatehokkuutta, meidän täytyy rakentaa energiainfrastruktuuriamme ja meidän strategiamme on aivan täysin samassa linjassa EUn strategian kanssa ja uskomme saavamme tarvitsemamme tuen, jotta voimme myöskin panna sen täytäntöön. Sitten puhuttiin myös kansallisten parlamenttien roolista täytäntöönpano- ja kysymyksissä ja että parlamenttien pitäisi tehdä enemmän omien kokemusteni pohjalta. Voin sanoa, että voimme kaikki varmasti olla yhtä mieltä siitä, että EUn instituutioiden ja kansallisten parlamenttien tilanne on se, että niillä on selkeä kehys, minkä sisällä niiden täytyy toimia. Kyseessä on aki communitaire. Olisi hyvä EUlle myöskin julkaista erityisiä asiakirjoja, jossa kansallisten parlamenteille annettaisiin juridinen velvoitus, että ne myöskin olisivat mukana kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa – Jos tätä ei tehdä, suhtaudun melko skeptisesti kykyymme vakuuttaa kansalliset hallituksemme tehdä tämän. He tarvitsevat tämän ponnen. Me olemme maininneet tuon Körkin saaren makasuterminaaliin ja Kroatian on tarkoitus rakentaa sitä, jotta se voisi saada suurempia määriä nesteytettyä maakaasua ja myöskin kuljettaa sitä sitten eteenpäin. Tämä ei ole tärkeää ainoastaan Kroatialle, vaan se on yksi niistä hankkeista, jotka saattaisivat EUn tulevaisuudessa, kun ajatellaan sen tavoitetta saavuttaa energiaomavaraisuus, olla merkittävässä roolissa. Joiden kokemukset joistakin kumppanussopimuksista eivät ole olleet kovinkaan myönteisiä. Meidän täytyy olla rehellisiä. Tämä talousalue, joka Kroatia halusi julistaa ja, ja se ei voinut, koska se ei saanut suostumusta naapurivaltioltaan, on tällainen tapaus. Ja koska emme onnistuneet hyväksymään tätä nyt sitten Adrianmeren rannoilla esimerkiksi kalakannat ovat vähentyneet ja tämä koskettaa myöskin muita valtioita alueella. Olisi hyvä tehdä jotakin asialle. Komission pitäisi kenties tässä tehdä aloite ja toimia niiden maiden puolesta, jotka haluavat saada rahaa näistä rahastoista, mutta se hyödyttäisi myöskin kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita. Kiitos. Sitten Euroopan parlamentista Johan Joachim Zerl Berliinistä. Hänkin oli esittelijänä Euroopan alueyhteistyöryhmittymien kohdalla. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että äh, myös mainitsitte tuon ryhmittömän eurooppalaisen yhteistyön suhteen. Kiitos myös kaikille kollegoille, jotka ovat pyst- auttaneet tässä muodossa hyväksymään tämän ryhmittyvän. Haluaisin tosin puhua eri aiheesta, toista aiheesta, nimittäin siitä, että nyt kun kokoonnumme täällä yhdessä, niin meillä on hyvä tilaisuus puhua kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä, mutta tätä, tällaista kokousta ei pitäisi ö, pitää vain kerran vuodessa, vaan useamminkin ja isommassa kokoonpanossa. No, ja vielä se, etenkin sen takia tämä Lissabonin sopimus antoi meille enemmän valtuuksia, mutta tällä hetkellä Euroopan parlamentti neuvottelee neuvoston eli hallitusten kanssa ja ja teidän keskustelukumppanin, kumppaninne on sitten hallitus. Hallitusten kesk- hallituksella on siksi keskeinen asia, asema edelleen Euroopan unionissa. Mielestäni tämä ei ole kestävä asetelma, jos emme halua vähentää ö, demokratiaa. Me olemme kansalaisten edustajia Euroopan unionissa ja me voimme vähettää demokratian vajetta – Monissa kommenteissa puhuttiin siitä, että kriisi talous- ja sosiaalialalla ja julkisten ja paikallisten hallintojen talousarvioissa ei ole vieläkään ohi. Niin juuri tästä syystä meidän pitää auttaa kansalaiset takaisin vaurauden tielle ja tehdä hyvää yhteistyötä pitää myös tarkastella sitä, ovatko tämän asti, tähän astiset toimintatapamme oikeita. Kohesiopolitiikasta olemme sanoneet, että nämä ovat tärkeitä välineitä, joilla voidaan auttaa ennen kaikkea heikompia alueita. Ennen tämän vuoden loppua, eli ohjelmakauden 2007-2013 loppua, Eli jo tammikuussa noin kuuden viikon päästä näiden uusien tukivälineiden pitäisi olla toiminnassa. Nyt viime hetkellä sitten yritämme saada sopimuksen aikaiseksi, jotta on puhutte parlamentin ja hallitusten välillä. Me, me, jos me olisimme saaneet komission ehdotuksen, jo keväällä 2011, niin sen, se olisi saatu käsiteltyä Puolan puheenjohtajakaudella, mutta saimme tuon ehdotuksen vasta lokakuussa 2011. Parlamentti kuitenkin reagoi nopeasti kesällä 2012, äänestimme ehdotuksesta noista asetuksista ja sen jälkeen olemme neuvotelleet puolitoista vuotta neuvoston kanssa ja Kirjaimellisesti viime hetkellä saimme sopimuksen aikaiseksi. Keskustelut olivat todellakin nipottamista. Me keskustelimme yhdestä yksittäisistä sanoista. Neuvostossa ei oltu, oltu myöskään sisäisesti yksimielisiä siitä, miltä näiden lakitekstien pitäisi näyttää. Ja tämä siitäkin huolimatta, että Tiedämme kaikki, että tarvitsemme näitä välineitä kriisin selättämiseksi. Komissio on nyt jo aloittanut kumppanuusohjelmista neuvottelemisen ja toimenpideohjelmien laatimisen sekä luonnosten tarkastelemisen. Ja kuten komissio sanoi, tästä on kyse vielä ennakkoehtojen selventämisestä. Se on yksi seikka ja temaattinen keskittyminen on toinen seikka. Se on komission strategia Nyt sitten paikallis- ja aluehallinto sanoo, että no temaattinen keskittyminen on hyvää, mutta me tarvitsemme myös sisällöllistä joustavuutta, sillä alueet ovat erilaisia. Nyt siis kun työn pitäisi itse asiassa alkaa, niin itse asiassa keskustelu vain jatkuu näistä asetuksista. Kysymys kuuluu, onko meillä edes aikaa tähän ja ovatko nämä sellaisia toimintatapoja, jotka meitä tyydyttävät. Jo monta kertaa parlamentin kollegat ovat sanoneet, että jos kansalliset parlamentit painostaisivat hallituksia ja jos toimisimme yhdessä, niin voisimme päästä parempaan lopputulokseen. Sillä usein on niin, että vaatimusten ja mahdollisuuksien ja toteuttamisen välinen kuilu aina vain kasvaa. Me olemme puhuneet tästä myös, tässä myös pitkäaikaisesta rahoituksesta. Tietysti rahoitusmarkkinoiden markkinoita voi säännellä ja pankit ja rahoituslaitokset voidaan vakauttaa. Siihen kuitenkin kuluu paljon rahaa. Nämä rahat käytetään nyt pankkien vakauttamiseen, eikä nämä, tämä raha virtaa pankeista edelleen talouteen. Öm, ja rahoitusvälineitä käytetään pitkäaikaisiin hankkeisiin ja näitä välineitä ei itse asiassa, ö, niitä ei hyödynnetä useissa tapauksissa. Eli esteitä on mahdollisuuksien käyttämiselle. Samalla ja tämä on myös äh, seurausta heikosta järjestäytymisasteesta, äh, nimittäin että me käytämme vähemmän kolmansien maiden rahoitusta. Ähm, esimerkiksi Iso-Britannia käyttää kiinalaista rahaa. Saksassa taas äh, kiinalaiset ostavat esimerkiksi mobiili verkkoja. Ja Ja esimerkiksi Bukarestissa käydään sellaista konferenssia, jossa ö, Itä- ja Keski-Euroopan maa, maat, ö, maille kiinalaiset tarjoavat miljardeja. Ö, me taas puhumme ö, yhtenäisistä teknisistä standardeista ja Kiina taas tarjoaa, että jos ostatte meidän pikajunan, meidän ö, junamme, niin me rakennamme, ö, me rakennamme, rakennamme infrastruktuurin. Ö, minä olen sitä mieltä, että ratkaisuun pääsemme vain, jos toimimme kaikki yhdessä – Ja tällaista yhteistyötä, kun tässä kokouksessa nähdään, voitaisiin vahvistaa tulevaisuudessakin. Herra Ekes Unkarista. Salam, Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Kun valmistelee yhteistä kokousta, mm, niin ajattelee ensin ainakin pääosin, mitä voi sanoa, ja sitten keskustelu ehkä vie toiseen suuntaan. Tämän vuoden kesäkuussa Unkari esitti oman kumppanuussopimuksensa unionille ja myönteinen vastaanotto meillä on ollut. Sen jälkeen meillä on jatkettu yhteiskunnallista keskustelua tästä sopimuksesta. Tanskan kollega esitti paljon mielenkiintoisia asioita Maaliskuussa, mar- maaliskuussa parlamentti hyväksyi puolestaan kestävän kehityksen strategiamme. Tämän rinnalla me nimitimme myös uuden ö, valtuutetun tätä asiaa varten. Todellakin tässä tarvitaan myös tällainen järjestelmä tämmöisen lainsäädännön kohdalla – että sitä voidaan valvoa. Hän voi jopa käyttää veto-oikeuttaan tarvittaessa. Eli täytyy selvittää, että mennään tässä oikeaan suuntaan tulevaisuudessa. Saksalainen esimerkki vastaavasti ihan yhtä hyvää. Kyse on useista energiaverkoista Itävallassa, Serviassa, Romaniassa. Siellä on yhdistetty eri verkostot. Mutta tätä täytyy sitten totta kai säädellä. Myös Saksassa tässä on ongelmia. Esimerkiksi energia-alalla näitä voimavaroja ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään riittävästi synergian luomiseksi. Unkarin parlamentti on hyväksynyt myös oman maaseudun kehittämisstrategiansa. Se liittyy viljellyn maan strategiaan ja myös ilmastokysymyksiin. Kaikki tämä valmistelee tulevaisuutta sen takaamiseksi, että saamme aikaa myös unkarilaisia PK-yritykset ovat entistä vahvempia. Tätä myöden myös voidaan luoda uusia työpaikkoja. Eli 2014 on juuri alkamassa ja me pyrimme hajauttamaan tämän täytäntöönpanon. Meillä ei ole samanlaisia alueita kuin aikaisemmin vastaavia departementtejakaan. Eli kaupunkien, departementtien ja taajamien kuntien täytyy valmistaa omat ohjelmansa, jotka sitten huomioidaan koko järjestelmässä. Vähän aikaa sitten järjestämme Budapestissa myös konferenssin Siellä oli saksalaisia, servialaisia ja itävaltalaisiakin esittelemässä omia aloitteitaan. Siellä puhuttiin nimenomaan vahvemmasta Euroopasta. Otetaanpa esimerkiksi Jöni, joka Esimerkiksi nimenomaan genet, muuntogeeniset organismit, mitä siitä sitten seuraa, me ei ole varmoja seurauksista, mitä käytetään muuntogeenisiä organismeja. Ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jota saamme vahvemman Euroopan aikaan. Näin voimme kilpailla paremmin, kun vastassa on Kiina, Yhdysvallat ja Japani. Viittaa tässä Barosonkin sanoihin, joka on todennut, että tänä päivänä taloudellinen kilpailukyky Euroopassa on nimenomaan vaarassa johtuen siitä, että palvelut ja hinnat ovat niin korkeita julkisella sektorilla. Meidän kilpailukykymme kärsii siis tästä. Meidän on kokonaan uudelleen mietittävä energiakysymystä myös verkostojen yhdistämistä ja sääntelyä niiden tiimoilta. Myös miten yhteistyötä voidaan harjoittaa kumppanuuden nimissä. Tiettyjä jännitteitä on nähtävissä Euroopassa, nimenomaan kilpailukyvyssä. Usein emme ymmärrä toisiamme. Kuitenkin yhteisenä tavoitteena pitäisi olla, kuten saksalainen kollega totesi, nimenomaan se, että meidän täytyy löytää nyt oikea suunta, käyttää voimavaroja sillä tavalla, että voidaan taata vielä tehokkaampi yhteistyö. Ja näin tämä siis vahvistaa kilpailukykyä. Mutta kaikki johtuu tietenkin paljon nykyisestä kriisitilanteesta. Um from the European Parliament. Euroopan parlamentista viimeisenä Espanjasta Irgoyan. Toivottavasti tulkit jäävät vielä muutaman minuutin ajaksi. Täällä on vielä kuultava kollegojen reaktioita tältä podiumilta. Maria, mahdollisimman lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta. Ja minä ainakin yritän puhua y- lyhyesti viitaten niihin kommentteihin, joita täällä on tullut esille. No niiden valossa teen johtopäätöksen, että se mikä tässä on nyt edessämme on yhteinen huoli. On kyse paljon soveltamisesta ja täytäntöönpanosta ennen kaikkea Euroopassa, mutta myös kansallisten edustajien suusta tämä kuultiin. Minä palaan siihen, mitä kollega Zeller totesi, että miettiä millä tasolla tässä tehdään kyllä Kans, valtio täytyy toimia valtion tasolla myös, kun puhutaan näistä rahastoista, mutta jos ajatellaan näitä yhteisöjä, niin voi, jos ajatellaan välineitä, ne eivät ole kauhean hyödyllisiä, kun ei ole mitään koordinointia täällä tehdään. Ja täälläkin on nyt kuultu, mitä täällä valitellaan esimerkiksi, mitä Espanjan senaatin edustajakin totesi, että hän esitti oman huolensa myös sosiaalisen kohesion osalta. Hän puhui EAKRstä. Ja todellakin, en tiedä onko hänelle tullut kaikkia tietoa siitä, että kohesi on nimenomaan sijoittamista henkilöihin, että saadaan työpaikkoja. Tämä valiokunta, aluekehitysvaliokunta, kun itse olin sosiaalirahaston edust- esittelijä, niin halusimme, että tämä saisi 25 prosenttia. Sitten kun tästä käytiin keskustelua neuvoston kanssa, ja tästä yhteisasetuksesta, niin tässä laskettiin 23,1 prosenttiin ESRn osuus neuvostossa. Myös Espanjan hallitus tätä esitteli. Eli jokaisen täytyy kantaa oman vastuunsa omalla tasollaan. Ja sitten kommentoisin yhtä teemaa myös pääosaston johtajalle liittyen näiden varojen käytössä. Minä olen ollut mukana viime aikoina eri keskusteluissa myös Espanjan tasolla ja aina toistuu sama viesti, nimenomaan tiedon puute. En tiedä, onko pääosastolla ne tarkoitus lisätä henkilöstöä, joka vastaa varoista. Tässä on todellakin puutetta tiedosta. Tämä koskee hallitusta, Espanjassa myös meillä omaa pääosastoa, niin sielläkin tehdään työtä lainsäädännön muuttamiseksi. Mutta kun, ennen kuin tämä hoituu, niin miten viisi artiklaa voidaan toitaa, to, to, toteuttaa, että monella tasolla tätä voidaan toteuttaa. Mutta ei se ole niin helppoa, kun ajatellaan aikatauluakin. Koska tämä käynnistetään, nämä äh, kumppanuussopimuksetkin, joita tarvitaan, ja, ja milloin operatiiviset suunnitelmat pitää olla valmiina. Ai niin, vielä yksi kommentti haluaisin tehdä kuitenkin, vielä ihan nopeasti Tanskan edustajalle, koska hän hiukan provosoi minua Minusta vaikutti ihan hyvältä hänen tarkoitusperänsä puheenvuoron tausta. Ymmärrän toki, että on hyvä ylläpitää tällaista yhteyttä, jollaisen haluamme kaikki, eikä siinä ole ongelmia tietenkään. Jos on olemassa tällainen yhteisö, että kaikki henkilöt, kansalaiset hyötyvät tästä, mutta valitettavasti maapalloistuminen koskee meitä kaikkia ja, ja, ja valitettavasti tähän tulee kupliakin ja ne räjähtävät joskus. Kriisi oli rahoituskriisi ja siitä on tullut taloudellinen kriisi ja se on iskenyt koko planeettaan. Tähän liittyy dominovaikutus, eikä sitä voi välttää, kiitos, ei muuta. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt ehkä komissio voi reagoida ja sitten joku teistä, jos haluaa vielä kommentoida, niin tervetuloa. Komissio ensin. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin kommenteista. Tämä on niin paljon asioita, joita otitte esille, että tämä on hiukan hankalaa, mutta kuitenkin yritän puhua hyvin konkreettisesti ja avoimesti ja myöskin tiukasti hiukan. Haluan kertoa, mikä nyt on tilanne, kun ajatellaan äh, näiden rahastojen investointikysymyksiä seuraavalla kausilla, niin tämä, tässä ollaan tosi tarkkoja seuraavalla kaudella. Ja tämä joillakin alueilla on ainoa resurssi, mutta jos nyt investoidaan, niin ensin täytyy tehdä tarveanalyysi, täytyy määritellä ne tulokset, joita haluaa saavuttaa näillä investoinneilla ja vasta sitten määritellään ne erityiset kriteerit, että missä ja mihin investoidaan, eli mitä hankkeita tuetaan niin, että nuo, noihin tavoitteisiin päästään ja tähän ei ole kyetty. Tästä syystä meillä on uusia asetuksia, jotka ovat paljon tiukempia tässä mielessä ja olemme kiitollisia neuvostolle ja parlamentille, että ne pääsivät sopuun tästä. Tässä on ainoastaan puolet työstä EUn tasolla homma on hoidettu, mutta nyt me kaikki tiedämme, että asetukset esittävät suuria vaatimuksia kansallisella tasolla, paikallisella, jopa alueellisella tasolla, koska tämä on yhteistä hallintoa. Ja jäsenvaltioiden vastuu tässä astuu mukaan kuvioihin. Meillä oli samanlaiset mahdollisuudet kaikille jäsenvaltioille kuin puolitoista vuotten. Kertoisin sen että tulkit lähtevät nyt ja jättävät meidät 18.40. on kunnittaa näitä käytännössä säännöt, jotka puhuvat englantia, niin kuunnelkaa englanniksi, muuten muita vaihtoehtoja ei ole anteeksi. Sorry, yeah, it's just um, to say... An- anteeksi, halusin vain sanoa, että